Ja, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Nachmittag. Siis begrüße ich. Nyt toivotan teidät sydämesti tervetulleeksi iltapäivän kokouksen. Toivotan tervetulleeksi ähm, pääjohtajat Marhado äh, ja Ramanzo Viisi Defkosta. Hän ei ole vielä paikalla, mutta tulee kyllä. Äh, no, nyt en sanokaan enempää. Äh, sydämellisesti tervetuloa, olemme iloisia, että olette täällä. Esittelijämme on Joachim Zeller. Ja kukas teistä haluaisi ensimmäisenä puhua? Herra Pleva. Hänellä on suurin salkku, joten olkaa hyvä. Would you, would, would you like to, to make some introductory remarks? If not, uh, we will start. Jos teillä ei ole mitään alkupuheenvuoroa, niin sitten voimme aloittaa kyselyn. I'll be very happy to make a very minä voin hyvin mielelläni muutamia alkuhuomioita esittää. Aivan aluksi haluaisin kiittää teitä mahdollisuudesta lyhyesti ähm, vuotuisen toimintakertomuksen äh, Agripää-osastolta esitellä ja tehdä muutamia huomioita. Äh, mielestäni vuoden 2015 toimintakertomus esittelee toiminnan, äh, agri toiminnan hyvin läpinäkyvyyden, riippumattoman tehokkuuden kannalta. Uusi järjestelmä on ollut toiminnassa vuodesta 2015 ja vuotuisessa vuoden 2016 toimintakertomuksessamme ACP tulee olemaan mukana. Kaikki kehitellyt ohjelmat olivat jo mukana vuonna 2015 ja nyt jäsenmaat ovat toimeenpanemassa niitä. Äh, maitoalan kriisin jälkeen meillä oli valtavia ongelmia eurooppalaisilla viljelijöillä ja tämä vaatii vahvaa vastausta sadan 500 mm, 000 miljoonan euron äh, tuolla. Vuonna 2015 komissio pyrki tähän puuttumaan, ottaen huomioon markkinatilanteen yli 6 miljardia euroa on saatu liikkeelle ähm, avun antamiseksi. Hyömpi on erittäin tärkeää. viljelijöiden tulevaisuudelle. Täytyy varmistaa se, että työllisyys ja kasvu jatkuvat niin, että ihmiset voivat pysyä omilla alueillaan. Maatalouspolitiikka myöskin tukee ympäristönsuojelua, erityisesti ilmastonmuutoksen varalta. Ähm, YMP on tärkeä osa Euroopan unionin talousarviosta. Agripää-osasto arvioi, että ähm, virhetaso YMPssä on 2,02 prosenttia suorissa tuissa. Ne ovat 78 prosenttia kaikista YMP-menoista. ja niiden osalta 1,47 prosenttia oli virhetaso. Meidän täytyy tehdä vielä kuitenkin töitä, että voisimme tätä virhetasoa laskea kehitysohjelmissa. Niissä virhetaso on laskeva, mutta yhä melkoisen korkea. Nämä ähm, luvut osoittavat, että YMP-kulut äh, ähm, käsitellään varanhoitosääntöjen mukaisesti ja että puutteisiin puututaan jäsenmaiden toimet ja komission korjaavat toimet ovat tuottaneet odotettua tulosta. Kiitoksia. Kiitoksia herra Pleva maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosastolta. Minähän olen teidän vuosikertomuksenne fani. Luen sen aina ensimmäisenä. Sitten seuraavaksi Rova Suka. Olkaa hyvä. If we, yeah, okay, we can, we can do ping pong as well. Achim? Voimme myös tehdä tätä mm, kysymys-vastausmenettelyä. Ahim, ole hyvä. Niin, kiitos. Kiitos myös herra Levalle hänen esityksestään. 2015 hän oli erityinen vuosi. Suorat maksut tapahtuivat jo ajankohtaisena hetkenä, kun taas maksut hankkeiden ottamisesta toisen pilarin puitteissa, samalla tavoin kuin kohesiopolitiikassa, aiemman ohjelmakauden hankkeiden pohjalta tapahtuvat. Eli tavoitte yhteisessä maatalouspolitiikassa on varmistaa viljelijöiden – tulotaso vähemmän tällaisilla hintatukimekanismeilla. Mutta juuri 2014-2015 voimme todeta, että ulkopoliittiset toimenpiteet, kuten seuraamukset Venäjää vastaan, oli asettu voimaan ja tästä seurasi vastareaktioita, joihin liittyy muun muassa ennen kaikkea maataloustuotteiden tuontikieltoja – ja meillä oli hintakriisi maidon tuottajien ja maidon alalla. Ja tähän liittyy sitten myöskin pors, sianliha, jossa, johon sitten puututtiin. Nyt kysymys kuuluukin, kuinka monta viljelijää vuonna 2015 kriisin myötä, joka oli mat- maitosektorilla ja sienlihalalla menetti työpaikkansa. Onko pääjohtaja sitä mieltä, että yhteinen maatalouspolitiikka, niin kuin sanottu, joka ei enää palvele hintatukea, eh, miten pitkälle se pääsee lähelle sitä tavoitetta, että voidaan huolehtia siitä, että viljelijöillä on asianmukainen tulo. 2015 oli ensimmäinen vuosi, jolloin pantiin täysin toimeen yhdistyneisen maatalouspolitiikan uudistus, mukaan luettuna vihertämisen maksut, miten pitkälti puutteet vihertämisessä on laskettu mukaan virhetasteeseen ja mihin pääosasto Agri on ryhtymässä vai onko se jo ryhtynyt, jotta tällainen gold plating, eli liikasäätely, sitä vältettäisiin jäsenvaltioissa. 2014 maataloudessa työllisyysaste parasi 63 asteeseen, vaikkakin maataloudella on pieni osuus kokonaisuudessaan työllisyydessä, mutta nämä koske, voidaan sanoa, että ne johtuvat yksinomaan yhteisestä maatalouspolitiikasta tai ovat kohesiopolitiikan tai kansallisten ja alueellisten toimenpiteiden tulosta. Ehkä tämä tässä aluksi lisäkysymyksiäkin on, mutta en, nyt haluamme kuitenkin pidättäytyä pelkästään maataloudessa. Kiitoksia, pääjohtaja. Pleva, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon näistä kysymyksistä. Ensinnäkin, mitä tulee työpaikoihin menetykseen vuoden 2015 kriisin aikana. Yhteinen maatalouspolitiikka antoi paljon mahdollisuuksia ja välineitä jotta maanviljelijät pystyisivät selviämään kriisitilanteesta. Ensinnäkin me teimme hyvin paljon toimia valitaksemme uusia markkinoita Venäjän saron jälkeen mm, viedäksemme maitotuotteita. Ja tämä oli menestyksekästä, koska 2015 tämä vienti kaikille maataloustuotteille oli suurempi kuin vuonna 2014 huolimatta kriisistä, joten meillä oli mahdollisuus ylläpitää tiettyä hintatasoa tämän turvaverkon kautta. Meillä oli interventio erityisesti maitomarkkinoille ja tilanne on parantunut erityisesti tänä vuonna. Mitä tilastoja ei ole, kuinka monet tuottajat päättivät lopettaa toimintaansa, mutta jos katsotte viljelyn luonnetta, jos on ongelmia jollain alalla, niin viljelijät yrittävät muuttaa tuotantomalliaan ja tuottaa sellaisia tuotteita, jotka on kilpailukykyisempiä toimivampia markkinoilla, joten tällaista tietoa meillä ei ole, mutta periaatteessa tilat ovat varsin vastustuskykyisiä ja selviät tällaisista mm, markkinoiden häiriöistä. Meidän täytyy myös muistaa, että Tuottajat saivat suuren osan tuloistaan suorista tuista. Nämä suorat tuet eh, jaettiin ajoissa ja mm, noin 40-45 prosenttia eh, viljelijöiden tule, tue, tulosta tulee tästä suorasta tuesta joten kyllä oli erilaisia välineitä YMPssä, jotta viljelijät selviäisivät tästä hankalasta tilanteesta. On muitakin tulonvakautusvälineitä, esimerkiksi maaseudun kehittämisessä, ja jotkut valtiot ja alueet hyödyntävät näitä mahdollisuuksia. Kuten sanoin, kaikki tämä toiminta, johon ryhdyimme, se tuottaa nyt tulosta erityisesti maitoalalla – Maitotuotteiden hinnat ovat nousseet tänä vuonna. Ähm, juusto, voi ja äh, rasvaton maitojauhe ja äh, näemme tämä myös äh, viljelijöiden saamissa maksuissa. Tilanne on siis parantumassa, mutta Haluaisin vain korostaa sitä, että YMP on voimakkaasti vaikuttanut markkinoiden vakauttamiseen. Kuten sanoin jo äh, alkupuheenvuorosta, 1,5 miljardia äh, ylimääräistä rahaa on käytetty, jotta äh, tuottajia voitaisiin auttaa tämän komission aikana. Viherryttämisestä ja virhe asteen vaikutuksesta. Meillä on ensimmäinen vaikutusten arviointi viherryttämisestä ja se osoittaa, että sitä toteutetaan kaikissa jäsenvaltioissa. Yli 72 prosenttia maatalousmaasta on ympäristökäytänteiden alaista viherryttämistä yli 75 prosentissa tapauksista kun on kyse tällaista ympäristötukialueesta, niin äh, tietomme osoittavat, että tämä on 9 prosenttia paljon enemmän kuin odotettiin. Viherryttämisen vaikutus virheasteeseen, tietenkin viherryttäminen otettiin käyttöön vuonna 2015, joten vuoden 2015 äh, toimintakertomuksessa ei ole mahdollisuutta ähm, tutkia tunnistaa tätä vaikutusta, mutta tietenkin me seuraamme tätä kehitystä. Jos on heikkouksia, me tunnistamme heikkoudet ja pyydämme jäsenvaltioita valmistelemaan toimintasuunnitelmaa ja toteuttamaan tuon toimintasuunnitelman ja valvomaan toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa, joten tilanne on hallinnassa myös viherryttämisen osalta. Yksinkertaistamisesta on tärkeää mainita, että on, komissaari on ryhtynyt jo useisiin toimeen äh, tämän toiminnan helpottamiseksi kaikilla YMPn aloilla, ensimmäisessä pilarissa, toisessa pilarissa, markkinatoimissa. Markkinatoimissa aiomme esimerkiksi vähentää delegoitujen säädösten määrää, täytäntöönpanosäädösten määrää ja helpottaaksemme edunsaajien elämää ja viherryttämisessä. Me teimme jo yksinkertaistamissääntöjä, annoimme suuntaviivoja ja autoimme, jäsen, autoimme viljelijöitä toteuttamaan näitä toimenpiteitä. Tällä hetkellä tarkastelemme delegoituja säädöksiä, jotka tarjoavat 15 erilaista tapaa helpottaa viherryttämistä delegoidun säädöksen kautta. Jotkut näistä ovat hyvin kattavia. Sidosryhmät, jäsenvaltiot ja viljelijät ovat näitä toimia pyytäneet. Me käytämme myös niin kutsuttua omnibus-asetusta mennäksemme vielä pidemmälle ja pragmaattisesti yksinkertaistamme joitakin YMPn elementtejä muuttamalla perusasetusta, joten yksinkertaistaminen on prioriteettimme tämänhetkisessä komissiossa ja toteutamme tätä. Kiitoksia. Kiitos. Minulla on kollega Liberatski täällä listalla. Olkaa hyvä. Kiitos puhe. Minä aion puhua Puolaa Herra Plevahan ymmärtää erinomaisesti Puolaa, joten uskon, että voin kommunikoida hänen kanssaan suoraan. Herra pääjohtaja, kiitoksia kovasti näistä tiedoista. Meidän esittelemme herra Tsela on jo muotoillut tärkeimmät kysymykset, joita minä en aio toistaa. Meidän pitää totta kai reagoida allergisesti erilaisiin äh, virhetasoihin maatalouden alueella. Herra pääjohtaja, Vuonna 2015 oli toinen vuosi rahoitusnäkymissä ja meillä on ollut hiukan toisenlainen tasapaino suorien maksujen ja toisen pilarin välillä ennen kaikkea euro 12 maissa, niin sanotussa uusissa jäsenvaltioissa, jotka liittyvät 1. toukokuuta 2004 Euroopan unioniin. Miten uskotte, että nämä uudet olosuhteet ovat täyttäneet odotukset, jotka liittyvät suoriin maksuihin? Ja sitten toinen kysymys. Onko teillä arvioita siitä, missä määrin toinen pilari yhteisessä maatalouspolitiikassa on muuttanut maatalouden rakennetta niissä maissa, jotka hyötyvät tästä politiikasta, mitkä ovat vaikutukset työpaikkojen osalta maataloudessa. Onko niin, että työpaikkoja on vähemmän siksi, että on tapahtunut lisää maatalouden koneistamista? Onko niin, että nämä työpaikat ovat siirtyneet tai työpaikkoja on syntynyt palveluissa, jotka liittyvät maatalouteen? Toisin sanoen, työpaikat maatalouden alueella ovat enemmänkin nyt syntyneet sitten palvelusektorilla maataloudessa. Miten huolehditaan siitä, että syntyy uusia työpaikkoja? Sitten tämä hintakriisi. Näkeekö komissio eron ostohintojen osalta silloin, kun on kysymys tällaisista kausituotteista, kuten vihannekset ja hedelmät Euroopan unionissa. Minun ei mitään on sellainen vaikutelma, että me, meillä on tässä eriytetty näkemys, eriytetty, eriytetty tarkastelutapa eri alueilla tässä asiassa. Ja sitten vielä eräs kysymys. Puolassa on ollut myöhästymisiä suurien maksujen maksamisessa viljelijöille. Tietääkö Euroopan komissio, tietääkö pääosasto Agri, miksi näitä viivästymisiä tapahtui? Nämä nimittäin ovat luoneet sellaisen tunnelman Euroopan puolessa, joka merkitsee sitä, että katsotaan, että komissio ei täytä velvoitteitaan. Kiitos. Kiitos. Thank you for, for this series of... Paljon kiitoksia näistä monista kysymyksistä. Aivan aluksi haluaisin palata yhteen kysymykseen, joka myös tuotiin esiin, jonka esittelijä mainitsi. Se liittyy tähän edustaja Liberatskin mainitsemaan alueeseen. Uskon, että on olemassa suuri ero yhteisen maatalouspolitiikan ja aluepolitiikan toimeenpanoissa. Me olemme aloittaneet viljelijöiden tukemisen kehitysohjelmista aivan alusta lähtien. Kaikki hyväksytyt ohjelmat, kaikista niistä lähtien jo vuonna 2015, ja me aloitimme tämän ää, maailman kehitysohjelmista konkreettisin maksuin. Meillä on monivuotuisia maailman kehitysohjelman ohjelmia, jotka esimerkiksi liittyvät ää, ympäristötoimiin, ja niitä tulee jatkaa. Eli meidän tapauksessamme jo tähän asti me olemme todella maailman kehitysohjelmasta 11,6 miljardia euroa käyttäneet talousarviosta, joka oli sitoumusten tasolla 42 miljardia, siis vuodesta 2014 eteenpäin laskettuna. On tärkeää mainita tämä maailman kehitysohjelman yhteydessä. Sitten mitä tulee rakennemuutokseen ja muutokseen suorien tukien ja kehityksen välillä. Tämä uusi politiikka antaa jonkin verran mahdollisuutta meille siirtää toisesta pilarista ensimmäisen ja ensimmäisestä pilarista toiseen varoja. Monet jäsenmaat ovat sanoneet, että jotta varoja voitaisiin yhdestä, ensimmäisestä pilarista toiseen siirtää. Näin ei ole Puolassa. Puola on käyttänyt kaiken mahdollisen jouston ja 15 prosenttia suorista tuista siirtänyt ensimmäiseen pilariin. Jos kuitenkin otetaan yleisluontoisia lukuja kokonaisuudessaan enemmän rahaa, siirrettiin ensimmäistä toiseen pilariin. Tämähän on positiivista, sillä toisen pilarin toimet ovat modernisaatio ja ympäristötoimia. On nyt liian aikaista todeta, minkälainen vaikutus tämän tyyppisellä äh, suorien tukien muutoksella on ja kehitysohjelmien muutoksella on, miten ne vaikuttavat maanviljelijöihin. Me voimme tarjota paljon yksityiskohtaisempaa tietoa yhteisen valvontajärjestelmän avulla. Me aloitamme sen tällä alalla. Kertomukset on koottu ja analyysiä ollaan tekemässä vuosina 2017 ja 2018. Tämä tulee kattamaan eri politiikan aloja. Jos ajatellaan työpaikkoja, me viittaamme maaseutualueen työllisyyteen vuotuisessa toimintakertomuksessa olemme määritelleet äh, avainindikaattoreita maaseutualueiden työpaikkojen säilyttäminen on paljon äh, monimutkaisempaa kuin vain maanviljelyksessä, mutta maanviljelys on kuitenkin sektori, joka äh, pitää alueet elävinä. Me tarjoamme maanviljelylle tukia esimerkiksi luonnon haitta-alueilla tai muilla vaikeammilla alueilla ja kaikki maatalouden tekninen kehitys periaatteessa on vähentänyt maanviljelyksessä tarvittavaa suoraa työvoimaa, mutta meidän perusperiaatteemmehan on se, että maaseutualue säilyy asuttuna. Meidän politiikkamme ennen kaikkea vaikuttaa työllisyyteen yleisesti otettuna maaseutualueella. Ja siksi meillä on tulosindikaattorina tämä nimenomaan vuosikertomuksessa. Tilanne paranee. Vuoden 2009 kriisin jälkeen se on parantunut ja nyt maaseutualueilla kasvua esiintyy. Viljelijöille maksettaviin hintoihin liittyen yksi asia on selvää. Interventiohinnat Euroopan unionin tasolla eri tuotteiden hinnat ovat samat kaikissa jäsenmaissa. Interventioryhmä, eh, hinnat esimerkiksi rasvattoman maitojauhojen kohdalla ovat samat kuin ennen näitä interventioita. Mutta luonnollisesti meillä ei ole mitään tasahintoja ruualle, esimerkiksi vihanneksille. Paljon riippuu paikallismarkkinoista ja tuotannosta. Alueelliset paikalliset markkinat ovat viljelijöiden kannalta erilaiset eri maissa. Tämä on aivan luonnollista. meidän täytyy olla tietoisia siitä, että hintoihin vaikuttavat monet seikat. Tärkeää on se, että jos interventiota tapahtuu, interventio täytyy tehdä samalla tavalla kaikkialla sisämarkkinoiden alueella. Puolan suurien, suorien tukien viivästymiseen liittyen Esimerkiksi vuoden 2015 tukia voidaan maksaa 16. lokakuuta lähtien ensi vuoden kesäkuuhun asti ilman mitään sanktioita. Minun tietääkseni Puola on tätä sääntöä noudattanut mitään. Kesäkuun lopun deadlinea ylittäviä maksuja ei ole tapahtunut. Luonnollisesti kuitenkin viljelijöille olisi tärkeää saada rahat mahdollisimman nopeasti. Eräät jäsenmaat onnistuivat äh, maksamaan suorat tuet äh, kauden aluksi. Esimerkiksi marraskuussa tai joulukuussa, mutta eräät jäsenmaat onnistuvat tässä vain vastakauden lopussa. Tämä on uskoakseni juuri se kysymys, mistä puhuttiin Puolan tapauksessa. Paljon kiitoksia. Te Vaughan, bitte. Kiitoksia, kollega Vaughan. Uh, thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää pääjohtajaa hänen esityksestään ja vastauksista, joita hän tähän mennessä on antanut kysymyksiin, joita on esitetty. YM maatalouspolitiikka on tärkeää, ei Euroopan unionin politiikkaa. Siksi olen yllättynyt siitä, että suuri suuri osa viljelijöistä äänesti Brexitin puolesta 23. kesäkuuta. En ole nähnyt vielä lukuja, mutta eh, noin 50 prosenttia viljelijöistä Iso-Britanniassa äänesti EUsta eroamisen puolesta, vaikka heidänkin kannaltaan YMP oli tärkeää politiikkaa. No, ensimmäinen asia, jonka halusin ottaa esille, on kysymys, johon te osittain vastasittekin, on se, haluaisin tietää, mikä vaikutus olisi pilari ykkösen siirtymisestä, siirtymisestä pilari kakkoseen, mutta varmastikin on mielenkiintoista nähdä, minkälainen vaikutus sillä on ollut viljelijöihin, ja myöskin olisi mielenkiintoista nähdä se, miten maaseudun yhteisöt ovat hyötyneet tästä, ovat nämä avain äh, suoritusindikaattorit, niin esimerkiksi hyödykehinnat verrattuna äh, tuotantohintoihin ja myöskin työllisyysasteet maaseudulla, Ja sitten mainitsitte, meillä on nyt onneksi kaikki nämä indikaattorit käytössä, koska me puhumme siitä, että pitäisi löytyä pois vain siitä, että mitataan noudattamista sen sijaan, että tutkittaisiin sitä, mikä on, mikä on suoritus sijoitusindikaattoreiden osalta? Voitteko sanoa, että ne ovat riittäviä vai voimmeko odottaa lisää, että tulee lisää tällaisia suorituskykyindikaattoreita, miksi sellaisia, että mitataisiin köyhyyttä maaseudulla, koska monet maaseutualueet kärsivät köyhyydestä? Pitäisikö katsoa palvelujen saatavuutta maaseutualueilla, koska monilla alueilla palvelut ovat hyvin rajallisia ja monilla ei ole mahdollisuutta saada hyviä palveluita ja pitäisikö rohkaista nuoria ihmisiä osallistumaan viljelyyn. Tässä olisi muutamia ajatuksia minun mielestäni. Varmastikin teille voisi olla jotakin muita lisätoimia, joilla voitaisiin varmistaa, että voitaisiin mitata suorituskykyä muutenkin kuin vain sääntöjen noudattamisen osalta. Thank, thank you for, for these questions and... Kiitoksia näistä kysymyksistä ja kommentoista. En, en nyt kommentoi Brexitia, mutta Sanoisin, että ensinnäkin vuotuisessa toimintakertomuksessa me päätimme keskittyä ainoastaan pää toimintaindikaattoreihin, koska tämä on jo varsin laaja, joten keskityimme näihin päätoimintaindikaattoreihin, mutta uudistuksen aikana kehitämme yhteisen arviointi- ja valvontajärjestelmän, joka nyt on toiminnassa. Tämä tarkoittaa, että se toimii osittain automaattisesti, osittain jäsenvaltiot raportoivat. Saimme hyvin paljon tietoa politiikastamme ja tältä pohjalta me valmistelemme arviointikertomuksia Jotkut näistä kertomuksista sellaisia, että perusasetus niitä vaatii, esimerkiksi viherryttämisen arviointi tai maaseudun kehittäminen arvioitaisiin ex post hyvin yksityiskohtaisesti vuonna 2017. Me juuri vasta olemme äh, ryhtyneet saamaan äh, vastauksia jäsenvaltioilta, mutta meillä on sitten tällainen ex post-arvio, joka perustuu todelliseen tietoon ja dataan. Mm olemme valmiita sitten osoittamaan, antamaan valiokunnalle paljon enemmän indikaattoreita, ei pelkästään tulosindikaattoreita, vaan myös muita yksityiskohtaista tietoa esimerkiksi siitä, mitä uusia, kuinka paljon uusia työpaikkoja on luotu. Meillä on ex-ante-arvioita, jotka osoittavat, että maaseudun kehittämisessä noin 25 000 uutta työpaikkaa saadaan luoduksi maataloudessa, mutta tärkeintä on tietenkin saada tämä ex-post-arvio, joten kaikki tämä tehdään aikataulussa, jostakin näistä määrätään perusasetuksessa ja mielelläni esittelen teille eh, tämän työn tuloksia myös seuraavan vuosikertomuksen yhteydessä. En ole niin varma, onko tämä köyhyyskysymys mahdollista kattaa, koska hyydessä on paljon elementtejä. Se menee vähän kyllä mm, YMPn rajojen ulkopuolelle. Olitte myös vaikut- kiinnostuneita tämän modulaation vaikutuksista e, kahden pilarin välillä. Mm, me tulemme saamaan lisää tietoa kuinka paljon rahaa missäkin jäsenvaltiossa meni ensimmäistä pilarista toiseen pilariin ja mikä tilanne on. Me tarvitsemme vähän enemmän aikaa voidaksemme antaa nämä arviot. Haluaisin vain mainita, että nämä uudet suorat tuet pantiin täytäntöön vasta 2015 ja rahat on maksettu 2015 vuoden 2015 16. lokakuuta 2016, joten on liian myöhäistä arvioida vaikutuksia suoriin tukiin, mutta me teemme sen sitten ajallamme. Ja, Paljon kiitoksia. Minä itsekin haluaisin esittää lyhyen kysymyksen ja pyydän lyhyttä vastausta. Näimme, että sekä suorissa tuissa arvioitte viranomaisten työn paikan päällä paremmaksi, vähemmän korjauksia on tehty, onko työ siis työn laatu parantunut, jos näin on, niin miksi mielestänne vai ettekö vain ole korjannut niin paljon asioita? Äh, kolmas vaihtoehto on se, että uskomme tällaisen ihmeparantumiseen, koska olen katolilainen, niin voisin uskoa siihenkin. Kiitoksia. Yes, if we take into account the... Kyllä todellakin, jos otetaan huomioon kaikki ähm, rahoituskorjaukset vuonna 2015, äh, vuosi oli poikkeuksellinen, äh, me purimme maksusumaa ja siellä oli suuria korjauksia. Jos otetaan huomioon Euroopan unionin talousarvion palautetut rahat, 1,2 äh, miljardia euroa äh, olisi tämä ja 0,8 miljardia olisi rahoitusoikaisuja. Mitä sitten tulee varaumiin? Meillä on vähemmän varaumia lukumäärällisesti. Ja voin sanoa, että tämä on tulosta siitä, että olemme toimintasuunnitelmaa jäsenmaiden kanssa toimeenpanneet ja agripääosastossa valvoneet, seuranneet asiaa. Pyrimme heti puuttumaan korjaustoimien heikkouksiin. Nämä toimet ovat erilaisia. Ne eivät ole vain menettelyllisiä, ne voivat olla myöskin uusia mahdollisuuksia, esimerkiksi keskeytyksiä ja vähennyksiä maksuissa. Tämä oli YMPn uudistuksen jälkeen mahdollista. Jäsenmaat ovat saaneet näin hyvää tulosta aikaan. Tässäkin virhetaso laskee molemmissa pilareissa. Vielä pieni lisäkysymys. Siis äh, korjauksia toimintasuunnitelma on aina ollut, mutta tähän mennessä niillä ei ole ollut sellaisia vaikutuksia kuin tällä kerralla. Onko jotain, äh, minkä takia voidaan sanoa, että nyt äh, on joku asia ymmärretty erityisen hyvin, koska muutos tällä kertaa on merkittävä? on the base of some examples. Jonnekin esimerkkien pohjalta. Ensinnäkin ensimmäisessä pilarissa, jossa on paljon varoja, tärkeää on että on niin sanottuja järjestelmiä, joissa voidaan äh, identifioida maat hyvin, että tämä järjestelmä toimii hyvin. Ja on olemassa toimintasuunnitelma, joka riittyy näihin heikkouksiin, jotka on, joita on ennen kaikkea Kreikassa ja Espanjassa ja äskettäin myös Ranskassa, mutta etenkin Kreikassa ja Espanjassa sanoisin, me näemme myönteisiä esimerkkejä kansalliset hallinto on tehnyt työtä siinä, että se on pystynyt katsomaan, mikä on sitä, mikä on tukikelpoista, ja se on poistettua sen järjestelmästä ennen kaikkea Kreikassa yli kolme miljoonaa hehtaaria laidunmaata siirrettiin pois järjestelmästä. Ja Espanjan tapauksessa kokonaisuudessaan 12 miljoonaa hehtaaria. Joten nämä kaksi esimerkkiä osoittavat, että jos heikkouksiin puututaan asianmukaisesti ja jäsenvaltiot ovat yhteistyössä hyvin, on mahdollista saavuttaa tuloksia. Ja totta kai me emme pelkästään ole korjanneet tämän tyyppisiä heikkouksia, vaan olemme viime vuonna ilmoittaneet, että loimme erityisen yksikön Agri-pääosastolle, joka auttaa jäsenvaltioita panemaan oikein toimeen yhteistä maatalouspolitiikkaa, joka on aika mutkikasta. Meillä on siis erityinen yksikkö, joka auttaa jäsenvaltioita suorien maksujen toteuttamisessa ja maaseudun kehittämisen yksikkö auttaa jäsenvaltioita myös niin, että ne pystyvät kehittämään ja toteuttamaan oikein erilaisia ohjelmia. Ja, vielen herzlichen Dank für die... Sydämelliset kiitokset näistä tärkeistä ja mielenkiintoista kommentoista. Oliko vielä joku? Niin, anteeksi, tietenkin. Thank you so much. Uh, well, I'm... Kiitoksia oikein paljon. Olen pahoillani, että olin myöhässä, joten en kuullut teidän alkupuheenvuoroanne. Ja tämä voi olla syynä siihen, että ehkä vastasitte johonkin siihen, mitä aion nyt kysyä. Ensimmäinen ammattini oli markkinointialalla ja silloin minulle opetettiin, että asiat on toistettava ainakin seitsemän kertaa ennen kuin ihmiset ne rekisteröivät. No, Derek kysyi näistä kopeista ja äh, voiko pääjohtaja kertoa meille, milloin ne antavat meille äh, kattavan äh, kuvan siitä, mitä on tapahtumassa näiden uudistuneiden ohjelmien puitteissa, miten nämä, näitä käytetään, näitä tulosindikaattoreita ähm, ja mitä vielä on tehtävä, jotta tämä tulosindikaattorijärjestelmä olisi virtaviivaisempi. Jos vielä on vähän enemmän aikaa, en kuullut mitään yksinkertaistamisesta, niin seuraava kysymykseni olisi, voisiko pääjohtaja kertoa meille, onko tämä yksinkertaistaminen, jota kaikki halusimme ensimmäisen uudistuksen aikana, on todellakin onnistunut, näemmekö mitään vaikutusta virheasteeseen, mitä muuta on tapahduttava, jotta saadaan enemmän yksinkertaistamista. Kiitoksia. Hyvät kollegat, me aloitimme viittä yli kolme. Meillä oli alustus ja keskustelu. Emme nyt voi toistaa niitä kysymyksiä, joihin on jo vastattu. Meillä on aikapainetta. Petri, eh, etkö puhua? Very, very brief. erittäin lyhyt sanainen. Anteeksi, että olin hiukan myöhässä. Ehkä olette vastannut tähän, mutta on asia, joka on ykköskysymys. Monissa jäsenvaltioissa tiedän yhden, eri, tunnen yhden erityisen hyvin. Mitä olette tehneet? Mikä on viime vuodelta yhdellä lauseella? Mitä olette tehneet, jotta jäsenvaltiot välttäisivät liikasäätelyä? Tämä liittyy läheisesti yksinkertaistamiseen, mutta tämä on vain toisenlainen näkökulma, mitä te voitte tehdä. Oletteko tehnyt jotakin? Sanoakseni jäsenvaltiolle, että lopettakaa liikasäätely. Bryssel ei ole olemassa, jotta elämässä tulisi kovempaa, vaan olemme auttamassa, helpottamassa ja olisi tärkeää saada vietyä tämä viesti myöskin kotiin päin. Hyvä pääjohtaja, muutama minuutti. On maybe I will start with last. Ehkä minä nyt aloitan tästä viimeisestä kysymyksestä, sillä se minua pyydettiin tähän lyhyesti vastaamaan. Meidän politiikkaamme perusasetus ohjaa ja toimenpanoasetus. Tämä on Euroopan tasolla päätettyä politiikkaa. Luonnollisesti meillä on jaettu toimivalta Äh, jäsenmaiden täytyy toimeenpanna tätä politiikkaa ja heillä on jonkin verran joustovaraa sen toimeenpanemisessa. Kaikki päätökset, joita vuonna 2013 on tehty ensimmäisen pilarin kohdalla, ei kaikki kehitysohjelmat, jotka vuonna 2015 äh, tulivat hyväksyttiin. Nyt muutosta ei ole tulossa, sillä viljelijät tarvitsevat myös jatkuvuutta. Mutta delegoitujen säädösten toimeenpaneminen tässä viittaa myös kysymykseen, joka aikaisemmin esitettiin, on mahdollista. Me olemme valmistelleet jo kolme pakettia yksinkertaistamista, mukaan lukien viherryttäminen, ja voin luetella kaikki elementit, jotka ovat melkoisen teknisiä. Suurin osa niistä on erittäin tervetulleita suuremmalle osalle viljelijöistä, tuen saajista. Tässä toimeenpanossa. Erityisesti me puutumme myöskin kysymykseen yksinkertaistamisesta, jotta voisimme vähentää virhetasoa. Teemme tämän esitelmän eli kutsutun keltaisen kortin. Meillä on ähm, hyvin pienistä äh, säännönvastaisuuksista tällainen huomautus. Tämä on esimerkki, jonka avulla voimme välttää virhetason kasvua. Ja jäsenmailla on myöskin mahdollisuus tehdä hallinnollista valvontaa suorien tukien hakemusten yhteydessä ennen kuin ne lopullisesti hyväksytään. Tämän kaltaiset välineet annettiin viime vuoden kesäkuussa jäsenmaille ja niiden pitäisi alkaa tuottaa positiivista tulosta virhetason suhteen. Sen toinen ulottuvuus teidän kysymyksessänne, tämä KPA, keskeinen suorituskykyindikaattori, tämä on yhteisessä arviointi- ja seurantapuitteistossa ja on hyödyksiä esittää näitä kysymyksiä. Me tulemme kehittelemään muitakin indikaattoreita ja lupaan esitellä ne, jos uutta on seuraavan kerralla. Kiitoksia. Herzlichen Dank. Damit kommen wir zu den Human. Sydämelliset kiitokset. Nyt menemme eh, tänne eh, käsittelemään henkilöstöhallintoa ja Eurooppa-kouluja. Herra Market Jan on täällä myös. Rova Duka. Eh. Tässä lyhyt kommentti vielä maataloudesta. Jatkokeskustelussa asia voidaan vielä selvittää. Se, mikä pistää silmään, on se, että maksut ensimmäisestä pilarista, niissä on melko alhainen virhetaso 1,38 prosenttia, mutta vain, ja vain kymmenen varausta jouduttiin lausumaan, joista niin kuin jäsenval- puheenjohtajana sanoo, että on kysymys tavallisista epäilyistä. Toinen asia on sitten, että virhetaso on maatalouskehityksessä yli 20 prosenttia, meno, joka on 20 menoista. Siellä on 24 varaumaa esitetty ja, ja tässä tapauksessa sitten on yli 5 prosentin virhe taso, joten työtä on vielä jäljellä. Äh, paljon kiitoksia nyt, äh, Rova Suka, olkaa hyvä. Niin, olen pahoillani, että häiritsen teitä. Pyydän anteeksi. Niin, pieni korjaus. Äh, tämä on 4,99 tämä virhetaso, ei 20 prosenttia. Tämä vain korjaukseksi. Ja, also, Frau Suka, bitte. Rova olkaa hyvä. I'm sorry. So, uh, thank you, Mrs. Chair. Uh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Uh, pidän silmällä aikaa, joten puhun hyvin nopeasta. Nopeasti uh, Euroopan komissio on viime vuodesta asti näitä neljä, 48 um, suositusta, jotka tulevat tilintarkastustuomioistuimelta pyrkinyt toteuttamaan. Vaikuttaa siltä, että yksi kolmasosa näistä on ratkaistu ja nyt koulut alkavat toimia toisen kolmasosan parissa. Äh, hiljattain tilintarkastustuomioistuimen ähm, kommentit äh, osoittivat, että olemme edistyneet, mutta tilanne on vielä sellainen, että voidaan parantaa. Viime vuonna täällä valiokunnassa sanoin, että jotta meillä voisi olla kestävää parannusta äh, tapa koulujen suorituksessa, meidän täytyy tarkastella koulujen varainhoitoasentuksen toista uudelleenarviointia. Tämä tekee mahdolliseksi saada yhden ähm, yhden tilintarkastustahon, joka valvoo kouluja. Minä voin mielelläni kertoa teille, mitä on tapahtunut nyt sen jälkeen, kun viimeksi vierailin valiokunnassanne? Kollega Zeller. No, mitä minä voin sanoa? Eurooppa-koulut ovat meille rakkaita, mutta myös kalliita. Ja vaikka joitakin parannuksia on tehty, niin siellä on vielä paljon tehtävää. Ja siksi tätä voidaan nyt vähän sitten katsoa, että mikä näistä kouluista aiheuttaa näitä korkeita kustannuksia. Voitaisiko tätä vähän määritellä? Onko mitään sisäisten valvonnan säännöstöä ja jos, niin kuinka tehokasta se on ja mihin toimenpiteisiin on ryhdytty, jotta julkiset hankintasäännöt, koska tämä on yksi niistä ähm, kustannuksia aiheuttavista asioista, että näitä julkisia hankintasääntöjä noudatetaan oikealla tavalla. Tovasuka. Uh, thank you, Mr. Chair. Uh, so, uh... Kiitoksia. Minun täytyy varmaankin kertoa teille seuraavaa, se tämä on hyvin tärkeää. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa tilit, vuoden 2015 tilit on tehty SAP-järjestelmää käyttäen. Tästä ollaan keskusteltu hyvin kauan aikaa ja äm, kansainvälisten tilinpitostandardien mukaisesti, niin jotka koskevat julkissektoria. Tämä on hyvin tärkeää. Koulut myöskin ottivat neljän silmäparin periaatteen. Ähm, sitä ei aikaisemmin käytetty. Ja me olemme tehneet myöskin riskianalyysin, jossa koulut tekevät riskianalyysin ja Kaikkia tarkastellaan tämän jälkeen sisäisen tarkastuksen koordinaattoreiden kanssa. Nyt pääsen sitten julkishankintakysymyksiin. Me olemme neuvotelleet palvelutason sopimuksia koulujen kanssa. Näin voimme tarjota heille tukea ja asiantuntijuutta hankinnoissa ja sisäisessä valvonnassa. Ja me olemme myöskin tarjonneet mahdollisuutta liittää Eurooppa-koulut komission hankintaprosesseihin niin, että ne saisivat apua hallinnolliseen taakkaan ja lisäriskeihin, joita saattaisi tällä alalla kouluille koitua. Meillä on ollut myöskin hyvin paljon henkilöstöhallinnon pääosaston ja budjettipääosaston henkilöiden kanssa paljon koulutusta, joka ennaltaehkäisee petoksia ja me nyt saatamme ajan tasalle sisäistä säännöstöä. Paljon työtä on siis tehty. Toivottavasti ensi vuonna voimme palata ja kertoa, että olemme saaneet paljon edistystä aikaan. Mitä tulee sitten hallintoon, me toivomme, että meillä olisi yksi ainut valtuutettu tulee enemmän hyväksyjä hallinto neuvostossa. Te tiedätte, että äh, komissiollahan on tässä yhteydessä vain yksi ääni ja me toivomme, että kaikki jäsenet sitoutuvat yhtä vahvasti äh, tilanteen parantamiseen kuin mitä komissio on nyt tehnyt. Kollegi Liberatski. Kollega Liberatski. Panem Celerem bardzo podobnie myślimy. Kiitos. Minusta ajattelen samalla tavoin kuin herra Selle. Miksi tämä on näin kallista? Olemmeko me seuranneet kustannuksia? Voidaanko Eurooppa-koulujen kustannuksia verrata kouluihin, koulujen kustannuksia, jotka eivät ole Eurooppa-kouluja? Onko olemassa perusteltuja kustannuksia tai kustannuksia, jotka eivät ole perusteltuja, vaan kun kysymys voitosta? Euroopan komissio ei ehkä tässä pysty valvomaan asiaa. Haluaisin vastauksen. Hyvä pääjohtaja, olkaa hyvä. Am I carrying? thank you very much, um, for... Kiitoksia oikein paljon, että sain äh, puheenvuoron. Äh, hyvää äh, iltapäivää kaikilla. Minä olen Giancarlo Marchegiano, Eurooppa-koulujen pääsihteeri. Ja me tulee Eurooppa-koulujen kustannuksiin. Tämä on asia, jota me olemme työstäneet jo usean vuoden ajan ja me teemme parhaamme pitääksemme tilanteen kurissa. Tiedoksenne Melkein 85 prosenttia Euroopan äh, äh, koulujen kustannuksista johtuu palkkoista, siis henkilöstön palkoista, joten tämä kyllä liittyy äh, oppilaiden määrään kouluissamme. Se kasvaa jatkuvasti. Kuitenkin suuriin ponnisteluihin on ryhdytty, jotta voitaisiin vähentää yhden oppilaan keskiverto kustannuksia. Olen pahoillani voinut valmistautua tähän tarkkaan kysymykseen. Olisin voinut tuoda tarkempiakin tietoja, voin lähettää ne myöhemmin, mutta on aivan selvää, että olemme yrittäneet vähentää, alentaa tätä hintaa per oppilas on myös päätetty alentama, alentaa sekä lähetettyjen työntekijöiden että paikallisesti rekrytoitujen opettajien palkkaa ja myöskin hallinnollisen henkilökunnan palkkaa vuoden 2011 tai tehtiin tämä päätös, mutta koska tämä mm, lähetettyjen työntekijöiden aika on yhdeksän vuotta Euroopan kouluissa, niin tämä palkanalennus tapahtuu asteittain. Kun lähetetyt työntekijät lähtevät, niin tulee uusia tilalle, joilla on alempi palkka. Samoin paikallisesti rekrytoidut opettajat rekrytoidaan nyt uusien mm, palkkaluokkien mukaan ja tämä palkan alennus on ollut noin 20 prosenttia e-, edellisestä palkasta, aikaisemmasta palkasta. Olisi hyvä, jos voisimme myös tietää, kuinka suuret menot per oppilas ovat äh, Eurooppa, äh, per Eurooppa-koulussa Brysselissä ja tällaisessa keskiverto belgialaiskoulussa, äh, niin me voisimme ymmärtää vähän paremmin. Rova Zuka. Liittyy kaksi asiaa. Ensinnäkin on se kysymys, valvoako komissio kouluja. Te ehkäpä tiedätte, että meillä on erityinen hallintotilanne. Kouluissa on hallintoneuvosto ja komissio on vain yksi jäsen 30 tässä ryhmässä. Meillä on ääni, mutta on aivan selvää, että meillä ei ole veto-oikeutta, joka tekisi meille mahdolliseksi sanella kouluille sääntöjä. Mitä sitten tulee seurantaan? Koulu, meillä on kertomuksessa äm, tiedot näistä kuluista. Teille on ne varmastikin, mutta meidän täytyy tarkastella sitä, kuinka näitä kouluja on vertailtu. Mutta vuotuisessa toimintakertomuksessa nämä tiedot tulevat kyllä esiin sinne, on annettu hallintoneuvostolle. No sitten pyytäisin, että mekin saisimme tuon vuosikertomuksen, koska niin se tiedos, jota meillä on, niin noita lukuja ei ole. Niin, kiitoksia tästä. Onko muita kysymyksiä kollegoilta? Kollegat Seller lopuksi. Ja, ähm, Me olemme voineet nähdä, että neuvosto on äh, kävellyt ylitsemme, mutta mitä tulee Eurooppa rahoitukseen, 60 prosenttia tulee Euroopan unionin budjetista suoraan. Siksi jäsenvaltioille pitäisi tehdä mahdottomaksi kaataa meidän mielipiteemme, eli niin, että ne eivät voisi hyväksyä vastuuvapautta, koska muuten me menetämme uskottavuutta tässä tapauksessa. Möchten, Frau möchten Rova Suka, haluaisitteko te vielä puheenvuoron? No, tämä on asia, jonka mainitsimme jo viime vuonna ja sanoimme, että sen tapauksessa, että vastuuvapautta ei myönnetä ja rahaa ei anneta, niin silloin panttivanniksi otetaan 26 000 lasta joten on hyvin vaikeaa ryhtyä toimenpiteisiin, joten seurauksena koulut eivät voi toimia. Meidän täytyy siksi tehdä kaikkemme, jotta tilanne paranisi, mutta loppujen lopuksi kyse on 26 000 lapsen koulutuksesta. Kyllä. Ja pysymme tässä yhteydessä. Minä tietenkin Oletin, että olisimme puhunut myös muusta henkilöstöhallinnosta, mutta sitä emme tänään varmaan tee. Ehkä pyydämme teitä sitten päivittämään meitä enemmän tästä asiasta, koska valitettavasti hyvin harvoin käsittelemme tätä aihetta ja mielestäni olisi hienoa, jos voisimme sitäkin käsitellä. Sydämesti kiitoksia, että tulitte. Sitten menemme eteenpäin. Jos oikein ymmärrän, niin seuraava listalla on Raman Servisi. Niinkö? Kyllä, olkaa hyvä. Thank you, thank you very much, Madam Chair. Uh, again. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Ollakseni lyhyt sananen ja antaakseni teille olennaiset elementit siitä, mitä me olemme tehneet uh, vuonna 2015. Me olemme esittäneet kaksi erilaista varausta. Toinen koskee Afrikan rauhan fasiliteetti Afrikan unionissa. Toinen on sitten ver- tämä virheaste, joka on yli kahden prosentin suuruusluokkaa. Ne ovat kaksi eri asiaa, koska toinen on luonteeltaan ehkäisevä. Ja me, me totesimme tietyssä vaiheessa, että kolme kuudesta pilarista, joiden kautta me tarkistamme mm, tuen saajan kyvyn noudattaa sääntöjämme, että nämä, näitä ei noudatettu ennen kaikkea e, julkishankintojen sääntöjen osalta. Ja sitten saatamme myöskin nähdä, että oli tasaista summien kasvua, ajattelen nimenomaan rauja, jotka ostettiin tälle rauhan fasiliteetille. Ja kysymys on tietysti rauhasta, rauhan tekemistä, missä mielestäni tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys, mutta ei ollut mitään menetyksiä oli kyllä uhka äh, siitä, että tietty summa, joka oli 8 miljoonaa, oli vaaran, vaarannettuna tämän välineen myötä tässä Afrikan rauharahastossa, mutta me pyritimme ottamaan, pyrimme ottamaan käyttöön tietyn määrän toimenpiteitä, joilla saatiin puuttua tähän asiaan. Toinen asia koski tätä virhetaso, joka on 2 äh, prosenttia. 2 prosenttia on standardi, joka on otettu käyttöön sen osoittamiseksi, mikä ei ole täysin asianmukaista. Ajattelen Euroopan äh, parlamentin kommenttia, jossa asia esitettiin hyvin eriytyneesti, jotta voittain määritellä, mistä tuo virhe oli peräisin. Ja tulos oli se, että oli kaksi aluetta, joilla oli korkeampi virheriski toinen oli suora hallinto ja sitten epäsuora hallinto kansainvälisten organisaatioiden kautta. Kansainväliset organisaatiot ovat tärkeitä siinä, miten me käytämme rahoja kehityspolitiikan alueella ja saamme todeta, että tärkeää on määritellä nämä virhelähteet, niin että voi ryhtyä asianmukaisiin toimiin. Rahoitussummat, jotka ovat olleet riskissä, jotka liittyvät tähän varaukseen, ovat 70 miljoonaa euroa. Tämä on, tätä on verrattava 2,5 87 miljardin summan käyttöön, joten tämä on hyvin rajallista, kuten tavallista. On hyväksytty välittömästi toimintasuunnitelma heinäkuussa 2016. Se kattaa erinäisiä toimia, jotka lähtevät koulutuksesta ennakkovalvontaan, viiteaikojen muuttamiseen niin, että puututaan näihin ongelmiin. Nämä ovat ne asiat, jotka halusin kiittää teidän huomionne. Ja jos haluatte, voisikin kuvata sitä, mitä me olemme tehneet vähentääksemme riskejä, jotka liittyvät Afrikan rauharahastoon ja mitä me tulemme tekemään, jotta myöskin tätä vähennettyä virheastetta. Haluaisin korostaa toista tekijää, joka on tärkeä, joka liittyy virhetasoon, että huolimatta siitä, että me pysymme kahden prosentin yläpuolella, me näemme kuitenkin jatkuvaa alenemista virhetasossa, mikä on hyvä asia. 3,63 vuonna 2016, 2,2 vuonna 2015. Minusta tämä on hyvä viite. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, etteikö pitäisi pysyä valppaana. Meidän täytyy pysyä valppaina, mutta on myöskin tuloksia, jotka osoittavat, että se mitä tehdään on hyvin tärkeää. Mitä sitten tulee tähän Afrikan rauhanrahastoon vielä kerran? Tämä on hiukan mutkikkaampi asia, mutta me siis loimme erityisen työryhmän eh, pääosaston sisällä ja olemme ottaneet käyttöön toimenpiteitä, jotka koskevat tätä mm, Afrikan unionin eh, eh, edustustoa Aseobassa. Me neljäs vuosittain tarkastelemme, mitä tapahtuu, ja me Meillä on toimielimimme jäljittämään kaikkia transaktioita, jotka tapahtuvat, mutta tästä suurin osa on sitä, että maksetaan joukko, joukoista aiheutuvia kustannuksia. Eli kysymys on siitä, että osaltamme tämä on sellaista, mikä vaikuttaa siihen, mitä tehdään kolmansissa maissa, joten hyvin tärkeää tarkastella tätä hyvin läheisesti ja seurata hyvin läheisessä, mitä tapahtuu, jotta voidaan myöskin saattaa Afrikan unioni siihen asemaan, että se pystyy paremmin valvioimaan, valvomaan näitä panoksia, joita tulee. Ja siis, jos teillä on kysymyksiä, olen valmis vastaamaan. Sydämelliset kiitokset ja sitten esittelijä. Mikrofoni. Letztes Jahr hat er bereits Viime vuonnahan talousarvion valvontavalokunta jo kritisoi sitä, että TEFCO-pääosasto tällaisen yleisvarauman kaikkia tapahtumia varten. Virheaste on laskenut 2014 2,4 prosenttia, hyvä keskiarvo, mutta mitä hyötyä vastuuvapaudesta on, jos on tällainen yleinen varauma Tämän vuotisessa äh, äh, vuotikertomuksessa oli kolme varaumaa, esimerkiksi epäsuorissa mm, äh, tuissa ja sopimuksissa kansainvälisten järjestöjen kanssa, esimerkiksi tämä Afrikan rauhan väline. Oliko tämä varauma riittävän yksityiskohtainen vai onko kyse enemmänkin tällaisesta yleisestä varaumasta? Me olisimme mielelläni halunneet tiennä että mitkä kansainväliset järjestöt tässä ovat kyseessä ja mitä virheitä tarkkaan ottaen on tehty. Tämä kysymys tästä Afrikan rauhanrahastosta, sen pitäisi meitä kyllä pohdituttaa. Tässä on tehty rahasiirto yhdelle järjestölle ja DEFCO arvioi jo 2015 toimielinvälisesti, jonka mukaan tämä Afrikan unionin komissio ei koskaan täysin noudattanut standardeja, mitä liittyvät tilintarkastukseen. Ja nyt tämän rahaston kautta rahoitetaan kokonaisia armeijoita äh, myös sellaisissa valtioissa, jotka eivät viime aikoina välttämättä ole äh, avanneet oviaan äh, demokratialle päinvastoin, vaan on ollut myös ähm, mielenosoituksia oppositioryhmien kanssa, johon nämä aseistautuneet ryhmät ovat osallistuneet ja ne ovat osa tätä Afrikan rauharahastoa, joten kyllä meidän pitäisi eh, tarkkaan tätä asiaa käsitellä. Sitten viime vuonna meillä oli nämä ulkoiset eh, avun hallinnointiraportit, joita arvioimme, ja tämähän johti eh, keskustelun parlamentissa. Hyväksyykö komission nuo parlamentin johtopäätökset, jotka silloin tehtiin, parlamentti kritisoi sitä, että EAMR eivät ole tässä mukana DEFCON vuosikertomuksesta, vaikka äh, varainhoitoasetus sitä vaatii, ne käsitellään sen sijaan ähm, salassa. Tämän mukaan näistä eh, hankkeista, yli 500 hankkeesta 50 oli myöhässä tai niiden tavoitteita ei saavutettu. Mitä komissio on tehnyt, jotta tilanne paranisi? Kiitoksia. Hyvä pääjohtaja, olkaa hyvä. Well, thank you. Kiitos. Mitä tulee virhetasoon, minä sanoisin, että se on 2,2, mutta katsotaanko voimme keskustella tästä. Ja erityinen tapa, jota on noudatettu, jotta voitaisiin määritellä täsmällisesti, niin kuin Euroopan parlamentti ehdotti, on ollut erittäin hyödyllinen, koska tällä on johtanut siitä, että voidaan tarkastella asioita yksityiskohtaisemmin. Me puhumme nyt sitten kansainvälisistä järjestöistä. Tämä on erityisen tärkeä, koska vuonna 2015 DEFCO maksoi 1,2 miljardia euroa kansallisille, kansallisille järjestöille, joten on syytä katsoa tätä erityisesti. Yksityiskohdissa on 49 prosenttia tästä maksetaan YK järjestelmien kautta. 10 prosenttia sellaisten järjestöjen kuin Maailmanpankki, 41 prosenttia muiden järjestöjen, alueellisen järjestöjen kautta. Palaan tähän, mutta er- virheet, jotka ovat olleet kaikkein toistuvimpia, ovat olleet se, että on puuttunut dokumentaatiota. Ja tämä on koskenut myöskin tätä suoraa hallintaa. Ja tämä johtuu joistakin säännöistä, joita on esimerkiksi YK-yksiköissä, koska ne eivät pysty tuottamaan tiettyjä papereita, joita me vaadimme, koska heillä on sisäisiä luottamuksellisuuden sääntöjä. Ja toiseksi, koska toimet, joita on tarkistettu, joihin tämän menettelyn kautta ovat sellaisia, jotka ovat tapahtuneet 12 kuukauden aikana, joka päättyy 31. elokuuta raportointivuonna, joten tästä syystä nämä siis ovat ne pääsyyt siihen, miksi meillä on virhetaso, joka on yli kahden prosentin tällä alueella. Haluaisin todeta, että se mitä me olemme tehneet tämän vähentämiseksi on olleet toimia, joissa on keskeytetty tämä epäsuorahallinto silloin, kun on ollut järjestelmällinen ongelma, jossa on ollut jatkuvasti rikkomuksia sääntöjen ottamista vastaan. Tai sitten, että on muutettu tai sopeutettu viitet kohtaa, jotta on voitu sopia niistä tiedoista, katsoa sitä, mitkä on katsottu organisaation taholta luottamuksellisiksi, ja sitten se, että seurantatoimissa on pyritty lisäämään tietoisuutta, jotka liittyvät ennakkorahoitukseen, jota on maksettu kansainvälisille järjestöille, ja säännölliset tapaus, tapaamiset, joissa on voitu keskustella näistä asioista. Haluaisin todeta tähän, että Maailmanpankin ja kansainvälisen valuuttarahaston luona oli tapaamassa viime viikolla tämän säännöllisen vuoropuhelun kanssa, jossa katsomme, että lisätään vielä yksi kerros tähän, jossa kaikki rahoituksemme, rahoitustoimme upotetaan jonkinlaiseen strategisiin puitteisiin, jotta voidaan identifioida meidän kannaltamme katsottuna myös se, mitkä ovat Euroopan unionin intressit, niin, ja että päästään myöskin sopimukseen kansainvälisen ultrahaston tai maailmanpankin kanssa, toisin sanoen, että ollaan selkeämmin vien sekin perille siitä, mikä on syy siihen, mitä ollaan tekemässä, ja tuossa vastata myöskin kriittisiin kommentteihin, koska et, kysymys tälläkin rahastosta, eikä vaan siitä, että niitä rahoja käytetään nopeammin, että tällä on todellakin jonkin tarkoitus, mutta haluan tehdä tämän selväksi joka tapauksessa. Ja me päättimme, että meillä olisi Maailmanpankin kanssa vuotuinen kokous, jossa voitaisiin käydä lävitse kaikki politiikat maantieteelliset ja sektorikohtaisesti, niin katsottaisiin, mitä lisäarvoa tämä organisaatio voi saada tästä politiikasta, jota, josta päätetään Euroopan unionissa Sama koskee kansainvälistä ja muita kansainvälisiä järjestöjä, koska haluamme tarkistaa tämän lisäarvon ennen kuin jatkamme varojen käyttöä. Tämän pitäisi myöskin varmasti vähentää sitten virhet, alentaa virhetasoa, vaikka se riippuu myöskin muista tekijöistä. Mitä tulee sitten Afrikan rauharahastoon? Ensinnäkin haluaisin todeta, että me olemme tietoisia siitä, miten arkaluontoinen tämä kysymys on, ja ryhdymme toimiin ajoissa ennen, ennen niin kuin mitään ongelmia syntyy on rahoituksellisia vaikutuksia. Tämä johtuu siitä, että tässä on kaksi tekijää yhdessä. Komissio on aina antanut teknistä tukea, selkeä selkeitä tarkastuksia, läsnäoloa, ja komission varapuheenjohtaja on korostanut tätä, jotta myöskin tämä organisaatio saadaan toimimaan. Emme halua suinkaan äh, väheksyä tätä kulottuvuutta ja olen täysin ymmärtänyt, ymmärrän täysin sen, että olet huolissanne. Mitä tulee sitten demokraattiseen käyttäytymiseen joissakin maissa, jotka ovat osallisina tai äh, joukkojen osalta, äh, jo, tämä liittyy myös tähän tilanteeseen. Me olemme pyrkineet identifioimaan, millaisista Suomesta on kysymys, niin että voisimme myöskin rajoittaa – riskin siitä, että me ennakkorahoittaisimme jonkin maan armeijaa. Olemme pyrkineet tällaiseen rajaamiseen niin, että varmistamme sen, että rahat, jotka maksetaan maalle, maksetaan takaisin sitten Afrikan unionin komissiolle näiden joukkojen osalta. Ja olemme välttäneet menomaan sitä, että olisi maksuja, joita jokin maa voisi pitää omanaan, mutta Tämä ei ole se maa, johon viitataan, on eräs toinen maa, joka on hiukan demokraattisempi, jossa kysymys on suurimmista mutta me emme kuitenkaan halua siinä on rahoittaa armeijoita. Me siis olemme tässä tilanteessa. On, on the, uh, eh, um, yeah. Eh, Sitten ERM, eli varhaisen, eh, varhaisen reaktion mekanismiin. Viime vuonna parlamentissa uskoakseni oli tietty väärinkäsitys, koska tämä oli yhteydessä näihin liikennevaloihin, joita sovellettiin niin, että voitiin arvioida riski. Olivat vihreä, keltainen ja punainen. Katsottiin, että keltaiset ja punaiset eivät saavuttaneet tarkoitusta ja niitä voitiin katsoa, niitä voitiin pitää virheinä. Itse asiassa todellisuudessa järjestelmässä, joka meillä on, nämä eivät eh, viittaa siihen, että olisi tapahtunut epäonnistuminen, viittaavat siihen, että on riski. Punainen ja keltainen eivät siis viittaa siihen, että hanke olisi epäonnistunut, vaan kysymys on siitä, että tätä kautta käynnistyy tiettyjä mekanismeja, joilla pyritään vähentämään riskejä jotta estetään se, että hanke muuttuisi epäonnistumiseksi. Olemme ottaneet asian vakavasti, mutta haluaisimmekin korostaa sitä, että näiden liikennevalojen tarkoitus ei suinkaan ollut tulla siihen johtotulokseen, johtopäätökseen, että kysymys oli epäonnistumisesta, vaan siihen, että meidän pitää intensiivisemmin ryhtyä toimiin epäonnistumisten ehkäisemiseksi, jotka käyttää tällaista menetelmää. Kiitos. Ähm, auf dem Sektor können wir sie mit ihren eigenen Waffen schlagen. Tällä sektorilla voimme lyödä teidät omilla aseillanne, koska tänäkin vuonna meillä on tämä äh, arvio äh, tästä EAMRstä. E, e, kollega Zeller kysyi, miksi sitä ei ole lisätty tätä, tähän teidän vuosikertomukseenne, vaikka niin pitäisi olla. Ja olisi tärkeää, että vastaisitte tähän kysymykseen. Kiitoksia. Look, I, I think uh, that I cannot explain it now because... Uh, en varmaan voi selittää tätä nyt, koska äh, tämä ei tarkoita sitä, että en voi vastata siihen ensi kerroksella, voin tehdä sen. Se oli lupaus, mutta oli hyvä, tie, siis hyvä tietää, jos, että miksi tätä ei ole tehty, kun se on kerran neuvoston ja parlamentin asetuksessa. Se, että neuvosto ei näitä asiakirjoja kaipaa, niin se on aivan selvä, mutta me odotamme sitä, koska joka kerta kestää kauan, että saamme nämä ja siinä on tärkeitä asioita eh, kirjattuna. Kollega Sarvamaa. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia herra Soisi. Minulla on yksi kysymys tästä liikennevalojärjestelmästä. Eräät meistä eivät ole sitä mieltä, että ongelma olisi tämä teidän kuvaamamme, kuvaamanne, ähm, se, että tämä epäonnistuminen vai riski. Ongelma se, että tämä valo ei koskaan muutu vihreäksi. Se huolestutti ja huolestuttaa yhä meitä. Jos monat projektit ovat punaisella tai oranssilla, me haluamme nähdä, että ne muuttuvat vihreiksi. Jos tätä lykätään loputtomasti, meillä on todellinen huoli. I, I, I fully... Olen täysin yhtä mieltä, mutta liikennevalot ovat tapa tehdä sille tätä asiaa, mutta jos liikennevalot jos nämä hankkeet muuttuvat epäonnistumisiksi, silloin se näkyy sitten virhetasosta. Meidän täytyy löytää 2,2 prosentin virhetason sisältä eh, tämä ja niistä toimista, joita käytämme tällä menetelmällä, pyrimme siis osoittamaan se, että on riski, emme sitä, että on epäonnistuminen. Mutta nämä keskeiset suorituskykyindikaattorit ovat keskeinen asia, koska sinne kautta voidaan osoittaa, että meillä on menetelmä, joka on käytössä, joka on aika terve. Me pystymme puuttumaan asiaan, joka on aika hyvin toimiva. Ja lopputulos on sitten se, että saattaa syntyä virhetaso, joka nousee. Että kun nämä kolme on joka vähenemässä. Ja nämä kolme, tämä osoittaa sen, että jos lopputulos ei ole vihreää, ollaan kuitenkin lähempänä vihreää kuin, kuin keltaista, joten voimme nähdä, että yksityiskohtaisemmin sen, Onko tämä väline riittävän hyvä? Se perustuu jollekin, mikä käynnistyy meidän valtuuskunnistamme, koska olette luoda sellainen järjestelmä, joka olisi toimiva, on siis sisäinen järjestelmä, joka perustuu vuotuisiin äh, toimintakertomuksiin. Näiden vuotisten toimintakertomusten osalta jokainen äh, valtuuskunta tekee, ne kootaan yhteen, että kautta voidaan sitten seurata kaikkia maksuja. Ja tämä osaltaan edistää tämän tuloksen aikaansaamusta, eli tämmöistäkin syystä me nyt tarkastelemme tulosta, joka on lähempänä vihreää kuin keltaista, mutta jos on menetelmä, sitä voidaan käyttää ja varmaan päästään tähän. Ja tulos on 2,2. Tämä on vähenemässä. Ja kaikki indikaattorit, siis nämä keskeiset suorituskykyindikaattorit ovat kaikki paremmassa kunnossa, koska vastaantokyky on parantunut. Päättyneiden sopimusten lukumäärä on myöskin kasvanut, on myöskin on toi, näin. Kollegi Geier, pitää. Kollega Gayer. Finland. Paljon kiitoksia. Minä kannatan sitä, että käsittelemme tätä aihetta valiokuntana intensiivisesti. Minä olin viime vuonna vähän kauhistunut, kun saksalaisessa äh, uutislähetyksessä näin, äh, uutislehdessä näin artikkele, jossa käsiteltiin sitä, että 50 prosenttia – ulkosuhdemäärärahoista olivat tämän artikkelin mukaan turhia. Tai, ja sitten minä kirjoitin komissiolle ja komissio selitti minulle tämän järjestelmän. Kyllä meidän täytyy intensiivisemmin asiaa käsitellä, koska jos me emme saa selityksiä komissiolta, niin saatamme tulkita tämän asiakirjan väärin ei ole yhtä huono asia, jos komissiota vähän pelotellaan, siitä heitä maksetaankin, mutta tämä raportointi kansalaisjärjestöjen keskuudessa, jotka käsittelevät kehitysasioita ainakin Saksassa, mutta myös ne kansalaisjärjestöt, joilla on toimipiste täällä ähm, Brysselissä ovat äh, huomattavasti huolissaan siitä, että aikooko nyt Euroopan parlamentti tuhota kansainvälisen yhteistyön ja kehitysyhteistyön? Emme me todellakaan halua sitä tehdä. Mistä me tässä keskustelemme? Se on komission hallinnointiväline. Meidän pitäisi olla kiitollisia siitä, että sellainen on olemassa, koska se on varhaisen varoituksen järjestelmä, sen tunnen myös yksityisestä elämästäni, toiminnastani ennen parlamenttia. Se on väline, jonka avulla voidaan selvittää, mitä on tehtävä, jotta ei tapahtuisi virhettä. Äh, jos nyt sitten tulkitaan, että suuri osa mm, Euroopan unionin kansainvälistä hankkeista olisivat melkeinpä epäonnistuneita, on täysin väärin. Tietenkin me kaikki haluamme alentaa virheastetta ja tietenkin me kaikki haluamme varmistaa, että EU äh, optimaalisella tavalla saavuttaa tavoitteensa, mutta Kyllä, meidän on sitten vastuullisesti käsiteltävä myös komission asiakirjoja tulkittava ne oikein. Päivän päätteeksi me tarvitsemme välineitä, joiden avulla saavutamme tuon poliittisen tavoitteen, josta olemme kuitenkin komission kanssa samaa mieltä. Ja mm, meidän ei pitäisi suurennella asioita, tehdä niistä pahempia kuin mitä ne ovatkaan, koska äh, nämä poliittiset haitat äh, ovat sellaisia, että ne on vaikea jättää huomiotta. Tässä tapauksessa myös tämä Spiegelin artikkeli. Pääjohtaja, olkaa hyvä. Well, I think that this, uh, Minä uskon, että tällä tavoin pääsemme melkoisen pitkälle. Olen täysin samaa mieltä jo, jos ähm, nyt sallitte. Näinä päivinä tällainen ajattelu on erityisen perusteltua. Tämän pitäisi saada meidät huomaamaan, minkälaisia hyökkäyksiä kohdistuu kehityspolitiikkaan lyhyen aikavälin erittäin perusteltujenkin intressien vuoksi. Ne painostavat meitä pitkän aikavälin työssämme. Välillä on vaikea selittää, että investointi koulutukseen ja terveyteen köyhimmissä maissa tai vaikka Malin köyhimmissä kolkissa on investointi laittomaa, laitonta maahantuloa vastaan, sillä tämä liittyy siihen, kuinka paljon laittomia maahantulijoita on löydetty. Tässä oli esimerkki toimista, joita me teemme ja välillä tämä luo sen tyyppistä narratiivia, joka ei ole rakentavaa, jonka mukaan toimintamme on hyödytöntä, mutta meidän pitäisi pyrkiä paremmin yhdistämään toimimme niiden tuloksiin. Olen täysin samaa mieltä, että tämä on täysin relevanttia. Tämän hallintovälineen tarkoitus on taata se, että varat käytetään Ähm, tavoitteiden mukaisesti ja sellaisella tavalla, että virhetaso laskee, mutta tässä on itse asiassa kaikki, jonka minä pystyn sanomaan tästä nimenomaisesta asiasta. Ja jos ähm, rouva puheenjohtaja sallii äh, kollegani, jotka ovat täällä aikaisemmin, voit ehkä vastata. Minulla on kerrottu, että vuosina 14 vuosina 15 Euroopan parlamentti, tämän komission synteesi, pääraportin hyväksymisen jälkeen. Toimi. En tiedä, oletteko samaa mieltä vielä kuin tuolloin, mutta tämä on teille kyllä välitetty heti. Niin, ongelmallisuus on tämä luottamuksellisuus ja se, että kaikki on luottamuksellista, eh, se on se ongelma. Se ei sovi myöskään eh, toimielinten väliseen asetukseen luottamuksellista asiakirjoista. Se tekee meille eh, vaikeaksi sen käyttää näitä asiakirjoja, työskennellä niiden kanssa. Meidän täytyy käyttää näitä asiakirjoja, koska nämä ensimmäistä kertaa näyttävät meille todellakin, miltä tilanne näyttää paikan päällä, eikä ole pelkästään tällaisia kiiltovia valokuvia elokuvia. Valitettavasti nämä ovat äh, niitä asiakirjoja, joista ymmärtää vähän, miten tämä äh, projektin hallinta siellä toimii, jos ne oikein lukee. Valitettavaa on se, että me joudumme sen itse tekemään Nämä hankkeet, joista te sanoitte, että tämä oli vain tällainen tilannekuva, on aivan selvää, että tämä on vain tilannekuva. Ja tietenkin tämä työasiakirja luotiin sen jälkeen, kun oli tuntikausia tehty työtä, päiväkausia jopa komission kanssa. Meidän pitäisi lopettaa se, että valehtelemme toisillemme, koska pelkäämme jotain Euroopan vastaisia liikkeitä. Jos nämä hankkeet eivät toimi kolmansissa maissa, niin sillä on paljon lykkäyksiä, e, jotka eivät näy tässä virheasteessa. Jos se näkyisi, niin virheaste olisi paljon suurempi. Jos tätä tarkastelisimme sitten painostusta, olisi, että nämä hankkeet saataisiin nopeasti päätökseen, eikä minua ollenkaan auta se e, kansalaisjärjestöjen armeija, joka e, elää tästä. Ne tekevät hyvää työtä, mutta me tarvitsemme parempia tuloksia tuloksia, ja sitä tämä valiokunta onneksi vaatii, koska jos mitään parempia tuloksia ei tule, niin siitä tulee kyllä ansa meille. Joten mitä te olette nyt äh, niillä tiedoilla, jotka liittyvät näihin raportteihin. Niitä on yli 120 näitä raportteja. Niitä on vaikea äh, käsitellä, koska myös tiedostomuoto on aina muutettava. Mutta kun äh, näitä tietoja käsittelee ja sen tekee ilman, että pyytää Googlea tekemään niin, niin siitä voi hyvin mielenkiintoisia äh, kehityssuuntauksia nähdä. Ne eivät ole laisinkaan kehityspolitiikan vastaisia, vaan tavoitteenhan pitää olla, että saamme aikaan parempia tuloksia, koska kaikki näemme, että tässä on heikkous. Ja olisi hyvä, jos minä en olisi ainoa, joka on sitä mieltä, että tämä on heikkous. Pääjohtaja, olkaa hyvä. No, Niin, nyt riippumatta siitä, että sanoin, että me olemme sitoutuneita, minä itse ja kaikki kollegat komissio, olemme sitoutuneet parantamaan äh, sen tuloksellisuutta, mitä me teemme, ja näyttämään tuloksia. Siksi otin esille tämän esimerkin, joka on hyvin kriittinen ajatellista, mitä me teemme, mutta jota myöskin on arvosteltu. Osa parlamentista on arvostellut sitä, että, että me, me käytämme oikein nyt kehitysvaroja, mutta, mutta kun me käymme keskustella, meidän pitäisi sitten katsoa sitä kautta linjan koko politiikan ja prioriteettien osalta. Minä olen näiden eh, hier AMien osalta, osalta valmis katsomaan sitä, miten voidaan tehdä parannuksia, mutta nämä ovat kuitenkin sisäisiä raportteja, jotka viime kädessä mahdollisesti sen, että minä voin allekirjoittaa toimintakertomuksen, koska kirjoitamme yli sata tällaista toimintakertomusta valtuuskunnittain. Nämä riittävät siihen sitten myöskin tehdäkö varaumia vai ei. Ja minä toivon, että me voimme, voisimme sanoa, että totta kai jos me voisimme tehdä tästä helpompaa teille ja parlamentille yleisesti ottaen, että käydään lävitse tuo realiteetti, jotta voidaan ymmärtää paremmin se, minkälainen suhde on käytettyjen varojen ja tulosten osalta paikallisesti – voimme katsoa tätä valikunnassa ja katsoa, miten tilanne voidaan parantaa, mutta on kuitenkin rajatuksessa siihen, että on yksi vuotuinen toimintakertomus, sillä jokainen valtuuskunta, jossa on tällainen valtuutettu viranomainen tekee työtä jotakin paikan mikä on toista, mutta voidaan kuitenkin, jotta voidaan saavuttaa ne tavoitteet, joista puhutaan, olen siitä täysin yhtä mieltä ennen kaikkea tällä hetkellä tämä on erityisen tärkeää. Annan yhden esimerkin nimenomaan muuttoliikkeistä. Voin ottaa muitakin esimerkkejä, joissa vedetään suuntaan ja toiseen ja meidän pitää saada myöskin selkeyttä siihen, mitä me olemme tekemässä ja osoittaa tuloksia, jotka usein nähdään hyvin eri tavoin. I'm sorry, may I come back to my question? What did you do with it? Palaan tähän kysymykseen. Mitä te teitte näille raporteille ja tiedoille tässä, näissä raporteissa? Analysoimista sisäisesti jokainen raportti lähetetään johtajalle, joka vastaa maantieteellisestä alueesta. Katsomme, mitä on kirjattu ylös. Jos on jotakin, mikä olisi perustelu siihen, että olisi varauma, joka otetaan esille lopullisessa vaiheessa se tehdään. Mutta jos ei ole sitä, tämä on hyödyllinen väline sisäiseen hankkeiden tarkastukseen, mutta ei välttämättä vuotuisen toimintakertomukseen. Eikö ole tehty mitään vertailua kaikista näistä hankkeista, jotka on kaikissa raporteissa. Näitä keskeisiä suorituskykyindikaattoreita mainitaan jokaisessa raportissa ja sitten niitä voitaisiin verrata, jotta voidaan katsoa, mitkä näiden lähetystöjen johtajien suorituskyky on. Niin näitä käytetään, koska tässä katsotaan nimenomaan hyvin saavutetaan politiikan tavoitteet, mutta ehkä välttämättä oli tässä puitteissa, pui, tässä puitteissa kysymys on tällaisesta kontribuutiosta. Sitten on tämä itse arviointiprosessi, joka on pääväline, joka tuo sitten mukanaan alu, myöskin laadullisen arvion, ei pelkästään määrällistä. Tämä vaikuttaa myöskin tähän mm, moraalikysymyksiin ja siihen, mitä ongelmia voi olla näissä järjestelmissä. Thank you very much. Next on the list is... Kiitoksia oikein paljon. Seuraavana kollega Ajala Center. Niin, katsotaanpa. Rova puheenjohtaja, ongelma, joka meillä tässä on se, että, että viime vuonna julkaistiin äh, kertomuksia, jotka eivät ole julkaistaviksi tarkoitettuja, sillä komissio tarvitsee niitä, ja ne ovat hyödyllisiä sisäistä hallintoa varten, ja ne ovat tällainen tilannekatsaus, jotka osoittavat sen, että pitäisi mennä eteenpäin semmoinenkin hulluutta se, että joissakin maissa ongelmissa on, joiden osalta näyttää vihreä valo, mutta jotkut maissa tiedämme, että ne ovat vaikeuksissa. Joten meidän täytyisi kunnioittaa niitä välineitä jokaisella instituutiolla, jotka ovat hallinnollisia instituutioita, koska Komissioille koskaan aiheuttamia vaikeuksia tutustua niin sisäisesti. Minusta ei kuitenkaan näytä hyvältä se, että me julkaisemme näitä ikään kuin olisivat omia, mutta ne ovat sellaisia, jotka ovat hyödyllisiä toisen instituution kannalta. Ja se, mehän mekään julkaise kaikkia äänestyksen ryhmien sisällä. Silloin myös joka päivä Der Spiegelissä, jossa toimitaan meidän, meidän toimintamme. Ja ja silloin me lähtisimme varmastikin ulos niin, että näkyisi otsikkoja ja näkyisi myöskin sitten kollegojen reaktioissa, miksi Lavokan, että tämä on sellaista populismia, joka, mitä minä en voi pitää hyväksyttävänä. Ja jos te nyt pidätte kiinni tästä, niin totta kai eh, pääjohtaja eh, voivat eh, tehdä siihen, sitten me saamme sellaisia kertomuksia, joista ei ole mitään hyötyä kenellekään, mutta kun me katsoa, että kaikki asiat ovat sellaisia, että niitä riskejä mutta tämä on hyvin hyödyllinen väline komissiolle ja kautta myöskin meille, jos me vain pystymme kunnioittamaan niitä ehtoja, jotka niihin liittyvät. Jos halutaan julkistaa kaikki, niin silloin sitten tysaotsikkoja sanotaan, että puolet varoista, joita käytetään, menevät hukkaan. Tämä minusta ei ole tapa, jolla voidaan hallita tai auttaa kansalaisia, jos ajatellaan sitä, miten käytetään myöskin instituution resursseja. Tämä on siis väline, jota on arvioitu. Sanoisin, että hyvin arvokkaita välineitä, joita tarkoitetaan hallinnointiin. Ja jos Saksassa äh, äh, sanoa, että kansari häviää siksi, että äh, on tällaisia uutisia. Minusta näin ei voi olla, rouva puheenjohtaja. Olen pahoillani, minä en ole tästä yhtä mieltä. Sagen, es stimmt einfach nicht. Tämä, mitä te täällä sanotte, ei nyt yksinkertaisesti ole totta. Minä en ole mitään julkaissut. Tuo istunto pidettiin suljetuin oviin. DEFCO-pääosaston kanssa ja tuo työasiakirja ei ollut nettisivulla. Se oli ei-julkinen asiakirja. Niin, ja jos meidän ei pitäisi sitten työskennellä niiden asiakirjojen kanssa, jotka meille on annettu, niin sitten voimme yhtä hyvin sulkea koko paikan. Enkä minä eh, vie itseltäni oikeutta eh, käsitellä näitä asiakirjoja ja tehdä johtopäätöksiä. Se on meidän tehtävämme, sitä varten meidät on valittu, ainakin minut. Kollega Sarvama, olkaa hyvä. <clears throat> Yes, thank you, chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Voisin sanoa, että tässä sitä taas ollaan, mutta en sano niin edustaja Sender toi esiin populismin. Populismi on avainsana mielestäni. Voisin äh, antaa oman kantani tähän. On erittäin traagista mielestäni se, mitä eräät täällä tekevät, että meidän sanomamme tulkitaan populismiksi. Tämä on aivan päinvastaista. Tuen täysin äh, sitä, mitä puheenjohtaja teki näiden asiakirjojen kanssa. Tämä on aivan päinvastoin. Me pyrimme sammuttamaan populismin kasvavia liekkejä. Juurihan sitä me pyrimme tekemään. Ja herra Viisi annoi, antoi meille esimerkiksi malin. Tämä menee nyt asioiden ytimeen. Ymmärrän täysin, että ehkäpä on mahdotonta antaa määrällisiä indikaattoreita, todisteita, mittauksia siitä, miten me kaikkein köyhimmässä malin kolkassa toimimme niin, että se itse asiassa auttaa tulevaisuudessa ehkäisemään maahanmuuttovirtoja. Tämä on hienoa. Mutta tässä palaan populismiin, johon te viittasitte, Ines. Eurooppalaiset veronmaksajat, suuri yleisö, kaikki heistä, riippumatta siitä, onko Spiegelissä jokin juttu vai ei, he näkevät kaikki jotakin ja pohtivat itsekseen, saavatko rahoilleen vastinetta. Tämä on ainoa asia, joka meitä kiinnostaa. Jos minäkin voisin olla populisti, voisin nyt heti kysyä teiltä ja nyt teenpä sen ihan tämän todistamiseksi. Voitteko kertoa minulle, mikä on, vaikka ei edes määrällinen, mutta laadullinen tulos, jota me saamme, jota Euroopan veronmaksajat saavat edustustoista, jotka ovat Barbadoksella? en minä näitä 150 maata voi mainita, mutta mitä Euroopan unioni tekee Barbadoksella? Mitä me siellä teemme? Mitä me saamme rahoillamme siellä? Mitä me saamme vastineena näille rahoille? Vastatkaa minulle. Pari minuuttia tähän menee. Tämä kokous välitetään webstreamingin välityksellä verkossa. Toivottavasti joku seuraa nyt. Uh, you know, um... This will... Tämä, jos te haluatte, niin voisin sanoa, jollain tavalla vastausta, jota voidaan hyväksi käyttää tavallaan toisella. Se vastaus vaatisi enemmän kuin kaksi minuuttia. Mutta voin sanoa teille, että Barbadoksella tai Vanuatulla, Vanuatulla ei muuten ole enää valtuuskuntaa. Tässä on tapahtunut sitä alueellistamista asteittain, joka on johtanut sieltäkin Fidjille. Barbadoksella teemme esimerkiksi yhtä asiaa. Aloite jolla tuetaan COP22 aloitetta, joka koskee Karibian pieniä saaria, jotta voidaan vähentää CO2-päästöjä ja saada monimuotoistettua energiantuotantoa niin, että on enemmän uusiutuvia energioita. Tätä tehdään Barbadoksella, mitä muillakin saadaan. Yritetään saadaan maatalouden tuotantoa muutettua. Maataloustuotantoa on tuettu eu taholta e, sokeripöytäkirjan kautta pyritään tekemään sitä sellaiseksi, että se olisi kilpailukykyistä, mitä tehdään muissa maissa, kuten Barbadoksella, e, jotka ovat tällaisia keskitulomaita, ehkä Barbadossa muutama se, että pyrimme auttamaan panemaan toimeen kestävän kehityksen tavoitteita, jotka ovat maailmanlaajuisia ja koskevat silloin kaikkea, miksi pyritään vähentämään sosiaalista epätasa-arvoisuutta, joka voi johtaa ja johtaa usein siihen, että syntyy ö, korkeampitamme epätasa-arvo siis voi johtaa siihen, ja voi johtaa siihen, että on epä, eh, epätasapainoalueella, ja tämän ehkäisemisestä on siis kysymys. Tämä on sitä. Paljon kiitoksia. Mutta tämä on juuri sitä, mitä me tarvitsemme. Tähän voisin lisätä seuraavaa. Mikään vähempi kuin tällainen avoimuus ei riitä. Me olemme kaikki samassa veneessä tässä asiassa. Sitä me pyrimme takaamaan sataprosenttisen avoimuuden. Kiitoksia. Kollega Stachowski ja sitten esittelijä lopuksi. se Kiitoksia. Hyvä eh, pääjohtaja. Minä en nyt haluaisi puuttua tähän keskusteluun, jota tässä aikaisemmin käyvimme, mutta tämä teidän kommenttinne, että siirrymme Barbadokselta Fidjille, eh, on todella huvittava. Eh, pyydän anteeksi. Se, mitä te siellä teette, on varmasti erinomaista työtä. Minä olin Mongoliassa siellä Euroopan unioni tekee myös tärkeää työtä. Meillä ei ole siellä edustustoa. Me hoidamme tätä aluetta Kiinasta käsin. Hyvin paljon määrärahoja sinne lähetetään. Itä-Euroopan maillahan on historiallisesti ollut läheiset suhteet Mongoliaan. Monet mongolialaiset työskentelevät Euroopan unionin maissa ja siellä meillä ei ole edustustoa. Näin on monessa suhteessa. En haluaisi kritisoida. Tiedän, että on Euroopan unionin edustustoja, joista jotkut ovat parempia, toiset eh, huonompia, jotkut ovat ihan hulluja. Joissain, että eh, virkamiehiä laisinkaan perjantaina löydä työpaikalta, koska he ovat sukeltelemassa tai uimassa. No, mitä ikinä. Tulevaisuudessa meillä pitäisi olla tällaisille keskusteluille jonkinlainen strategia. Minä haluaisin strategisen suunnitelman, koska tässähän on kyse Euroopan veronmaksajien rahoista ja minulle eivät kelpaa tällaiset yleiset vastaukset. Ottakaa enemmän aikaa itsellenne. Voitte vastata myös kirjallisesti. Voitte sanoa, että te nyt tässä pysty vastaamaan sitten lähettäkää vastaukset kirjallisena. Mielestäni meidän pitäisi tehdä tästä nyt asiallisempi tästä keskustelu. Puheenjohtajamme ei ole julkistanut mitään salaisia asiakirjoja, vaan ainoastaan ne vuosikertomukset, jotka Euroopan unionin edustustojen johtajilla johtajien on tehtävä, eh, ne hän arvioi. Se ei mitenkään eh, riko luottamuksellisuutta ja tämä oli myös yksi edustustojen tehtävä ulkomailla huolehtia siellä paikan päällä siitä, mitä EU-määrärahoilla paikan päällä tehdään. Eh, vielä vuosia sitten oli niin, että jos meillä oli EUn edustuston ja jos minä sieltä sitten kysyin, että mitä Euroopan kehitysrahoilla tehdään, niin hyvin usein diplomaatit eivät tienneet, mitä siinä maassa, minne heidät oli akkreditoitu, tapahtuu. Ja nyt meidän pitäisi saada aikaan sitä johdonmukaisuutta, jota usein Euroopan unionin politiikalta vaaditaan koska he sitten viittasivat äh, DEFCO-pääosastoon. DEFCO sanoi, että me olemme täällä Brysselissä, me toimimme siellä äh, muiden organisaatioiden kautta. Ja sitten äh, pääjohtaja puhui tästä 50 prosenttia näistä hankkeista tehdään YK-järjestöjen kautta, 10 prosenttia Maailmanpankin avulla Euroopan unioni ei ole edes YK jäsen, jäsenvaltiot ovat jäseniä, YKlla on omat tarkastus- ja arviointijärjestelmänsä, mutta nämä ovat meidän budjettivarojamme, joita siellä käytetään. Minä kyllä nyt haluaisin tietää, mitä siellä, siellä saavutetaan, saavutetaanko se, mikä on tavoitteeksi asetettu ja käytetäänkö rahat kunnolla. Tästä ei ole mitään muuta tarkoitusta. Tämä pitäisi olla tällainen herätys teille. Ja jos yhteistyötä sitten eh, parannetaan, niin sehän on hyvä asia, mutta kyllä tässä vielä jotain tekä, tehtävää. Ja jos jotkut kansalaisjärjestöt nyt eh, valittavat, että heidän eh, liiketoimintansa tulee julkisuuteen, niin ei se minua haittaa. No niin, nyt jätämme ehkä sivuun tämän pienen kiistan. Annan teille vielä lyhyesti puheenvuoron, olkaa hyvä. On, on Mongolia. Niin mitä Mongolian tulee, kun lähetystö avattiin, minä siis siitäisin kysy- tästä kysymys, tämän kysymyksen kollegani ulkosuhdehallinnosta, mitä tulee yhteistyön parempaan hallinnointiin, haluan käyttää yhtä henkilöstöjäsentä, joka on Peking siirtämään hänen tulan tähän, joka on lähempänä, että voimme paremmin ymmärtää, mikä tilanne on ja miten varoja käytetään. Mutta niin kuin sanottu, tämä on järjestelmään liittyvä kysymys. Meidän pitää katsoa, miten se kustantaa. Kustannukset ja hyödyt, on, siitä täytyy myöskin löytää oikea tasapaino. Mitä tulee sitten kansainvälisiin organisaatioihin? Haluan sanoa, että annoin teille esimerkin Maailmanpankista ja kansainvälisestä valuuttarahastosta. Minä tulen järjestelmällisesti soveltamaan lisäarvon testiä. Ei mitään helppoa varojen käyttöä. Tiedän, että näin on ollut tähänkin asti, mutta tätä tullaan lisäämään. Mutta on paljon esimerkkejä esimerkiksi elintarvikekriisi joitakin vuosia sitten. Tähän muistatte, että me harjoitimme yhteistyötä YK kanssa ja tämä oli väline, jolla saatiin tilanne, jossa ihmisiä pelastettiin äh, nälänhädästä ja siitä riskistä, että he ylipäätään näkisivät nälkää. Ja jos katsoo nyt maailmanlaajuisia rahoitusta, joka koskee AIDSin tai tuberkuloosin ja malarian torjuntaa. Me käytämme varoja näihinkin. AIDS on lisääntymässä, äh, tartunnat ovat lisääntymässä ja myöskin äh, huoneen sisäisten, sisäisten huumeiden äh, käytön määrä on lisääntymässä. Ja kun sanottu, minä en halua vetäytyä tässä keskustelusta pois, mutta jos te katsotte, että tämä on keskustelu jossa on mahdollisuus käsitellä myöskin tällaisia sisäisiä rap- raportteja, joista jo sisäisiä ulottuvuuksia liittyy niitä raportteja, joita lähetysedustajat lähettävät, jotta minä voin tehdä ratkaisuja. Silloin voi löytää muita tapoja, voi olla, te voitte tehdä paremmin töiden, mutta se oli sunkaan sama asia, koska muussa tapauksessa tämä muuttuu joksikin muuksi. Jokainen lähetystön äh, johtaja ei ole vastuussa suoraan tälle talolle, vaan komissiossa pääjohtaja on vastuussa tälle talolle, joten valvonnan taso ja epäonnistumisen taso, ne ovat eri asia erikseen. Jos me voimme keskustella, niin me sitten voidaan katsoa sitten, mitä mikin lähetystö on tehnyt, jotta se saa aikaan vastuut, vastineet rahalle, jota on jokaisessa hankkeessa, mutta tämä on sellainen seurasta, joka on luku sinänsä, siitä voidaan keskustella, mutta niin kuin sanottu, minä voin sallia totta kai sen, että te voitte paremmin puolustaa kaikkia eh, kehityspolitiikan hankkeita, koska on sellaisia, jotka olette epäonnistuneet, jotka menestykseltä, mutta se, että eh, kun puhumme tästä eh, toiminnasta ja tuloksena on se, että jollakin populistisella tavalla hyökätään Tätä vastaan sitten täytyy miettiä, mutta meillä on varmastikin yhteinen etu siinä, että olemme tietoisia, olemme vakuuttaneet, mutta myöskin edistämme tällaista varojen käyttöä silloin, kun se on relevanttia. Määrä on sitten siinä, joka te päätätte, koska te olette budjettiviranomainen, mutta tämä on yhteinen taistelu minun mielestäni. Mutta on tärkeää jatkaa keskustelua siitä. Annoin täällä jotakin esimerkkejä ja voin antaa lisää. Ja, ja, also, genau, also Value for money, das ist das, was wir hier zu verfolgen versuchen. Rahalle arvoa, sitä me tässä yritämme saada aikaan. Ja nyt äh, menemme eteenpäin. Ja tuo Virtahepo huoneessa on tuo äh, maahanmuuttokysymys, jota tässä taustalla on, josta tässä taustalla on keskusteltu. Siksi Jara Ryte antaisin teille heti puheenvuoron. In English, because I... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun nyt englanniksi, sillä olen valmistellut puheenvuoroni englanniksi pyrin erittäin, erittäin nopeasti käymään tämän läpi. Tämä tätä ensimmäinen kerta, jona minä olen täällä keskustelemassa vuoti, vuotuisesta Home-pääosaston kertomuksesta. Vuosi 2015 oli käännekohta politiikan alla sekä maahanmuutossa että turvallisuudessa. Vuosikertomus sinänsä käsittelee vuosien 2006, 2007, 2013 välistä rahoitusta. Aivan lyhyesti tässä vuotuisessa toimintakertomuksessa esitettiin kolme varaumaa, yksi varauma johtui siitä, että DG Home uudelleen järjesteltiin ja puheenjohtaja Juncker antoi meille tehtäväksi myös ä, turvallisuustutkimuksen Home-pääosastolle. Ja tämän vuoksi me olemme tyypillisen tutkimuspääosastojen varauman tehneet. Tätä ei varmaan tarvitse selittää. Meillä on ollut paljon ä, toimia, joita me olemme suorittaneet ja toivottavasti 2020 ohjelma tulee auttamaan meitä itse asiassa monissa seitsemännen puiteohjelman aiheuttavissa hankaluuksissa. Toinen varauma, joka kertomuksessa on, on jäännös, virhetaso, ei tilitarkastuksen alaisena olleissa tuissa. Siis kyseessä ovat suorat tuet. Tämä liittyy myöskin edeltäjäni sanomaan. Virhetaso on laskenut, mutta me olemme yli kahden prosentin yhä vieläkin. Ja meidän täytyy esittää varaamaan tästä. Meillä on korjaavia toimia käynnissä. Minun selitykseni asialle on se, että me olemme tässä tilanteessa, jossa meillä on aivan uudenlainen tuensaajien joukko ja aivan uutta politiikkaa ja hyvin paljon koulutusta täytyy tarjota, jotta voisimme var- varmistaa sen, että äm, kuuluu ilmoitukset ja muut ovat itse asiassa oikein. Sitten meillä on rajattu kolmas varauma, joka itse asiassa on varauma, joka liittyy äh, toistuvaan riskiin. Meillä nimittäin on projekti ja järjestelmä auditointi erässä jäsenmaassa jonka minä tunnen parhaiten, kai on tapana sanoa, kyseessä olevat äh, rahoitustoimet olivat virheellisiä. Me olemme juuri arvioimassa tätä tilannetta, mutta jo vuotuisessa toimintakertomuksessa tämä on merkitty kolmanneksi varaumaksi. Sitten mitä tulee suoritusindikaattoreihin, me olemme muuttaneet niitä, ne jotka ovat tämän vuoden 2015 toimintakertomuksessa eivät enää tule olemaan tänä vuonna samat. Me olemme tehneet tämän muutoksen, koska olemassa olleet suoritusindikaattorit eivät itse asiassa tarjonneet vastauksia. Ne olivat liian äh, Eh, paljon tulevaisuuteen katsovia. Meillä oli eh, liian suoraviivaisia indikaattoreita ja ne jättivät eh, uudet ongelmat osassa ohjelmissa sivuun. Tämä oli kokonaiskatsaus. Nyt pahoittelen. kollegani, joka oli tarkoitus tänne tulla alun perin paikalle, ei päässytkään, mutta hyvin mielelläni käyn tämän puheenvuoron. Niin, e, totta. Te olette täällä ensimmäistä kertaa paikalla ja kollega Makado myös ja eti meillä e, teemme näin huonon vaikutuksen, olen pahoillani. Esitteli herra Zeller. Kiitoksia, kiitoksia myös pääjohtaja Ryte. Sisäasioiden pääosasto hän on vahvistunut voimakkaasti vuonna 2015. Äh, maahanmuutto, kriisi, pakolaiset, terrori-iskut, äh, sitoumuksia, maksuja ostettiin 60 prosentilla. Teillä on siis 12,9 miljardia euroa. Henkilöstäkin nostettiin ja teidän toimintakertomuksenne mainitsee maahanmuuttoagendan, palauttamisjärjestelyt, rajapaketin ja järjestelykeskukset. Pidättekö te pääjohtajana näitä toimenpiteitä tarpeen, riittävinä ja sopivina, kun huomioidaan tämä maahanmuuttokriisin haasteet. Jotkut sanovat, että se on heikentynyt, mutta sitä ei ole vielä voitettu ja onko rahoitus ja henkilöstömäärä riittävä? Miten arvioitte tähän asti saavutettuja äh, tuloksia ja miten kun arvioisitte nämä liikkuvuuskumppanuudet ja tämän Mobility Partnership Facilityn perustamisen. Jotkut teidän rahastoistanne ovat varomanalaisina, tämä eurooppalainen rahasto liittyen kolmansien maiden henkilöihin ja äh, tämä Äh, Saksan äh, pakolaisrahasto, äh, niillä ei ollut kuitenkaan mitään vaikutuksia vuonna 2015, kun mitään maksuja ei tehty, niissä on varaumat. Missä jäsenvaltioissa tämä virheaste oli yli 2 prosenttia. Mitä virheitä ja ongelmia löydettiin Saksassa? Miten tilanne ratkaistiin? Mitä johtopäätöksiä pystyttiin tekemään ottaen huomioon Saksan hallituksen avoin lähestymistapa pakolaiskriisin aikana? Mainitsitte myös tämän kustannustehokkuusindikaattorin ja sen, että muutitte sitä. Voisitteko kertoa vähän enemmän mm, tehokkuusvalvonnasta? Ja voisitteko kertoa jotain tästä aukosta, joka on maksusitoumusten ja maksumäärärahojen välillä? Kiitoksia. Äh, Kiitos. Ja tässä puhuttiin kun tiuhaan tahtia, minäkin puhun nyt sitten Saksaa. Mitä tulee näihin toimenpiteisiin, joihin ryhdyttiin? Uskon, että komissio pakolaiskriisiin ja turvallisuusunioniin viimeisten 12 vuoden aikana on keskittynyt oikealla tavalla ja minä pääosastolla olen saanut 150 henkeä lisää resursseja ja me olemme päinvastoin kuin muilla pääosastoilla, joita on pienennetty, me olemme intensiivisesti niin kuin lähipäivinä ja viikkoina tulette näkemään. Me olemme intensiivisesti vahvistamassa virastoja, ja niitä ei tämmöisessä ole vielä edes maininnut. Nämä ovat mitään hyvin tärkeä asia, nimittäin miten kaikkea kuusi, jotka toimivat tällä alueella. Mainitakseni vain tärkeimmät Europol, EASO ja Frontex. Frontexista voidaan sanoa, että on tapahtunut huomattavaa varojen lisää, resurssien lisäämistä, eli siellä on nyt tuhat työntekijää vuonna 2020, ja Europoliakin ollaan voimakkaasti vahvistamassa, ja myöskin EASON asetukseen ollaan puuttumassa, joten nämä ovat sellaisia asioita, jotka ovat nyt käynnissä. Avoimempi vastaukseni olisi, että me me toimimme todella nopeasti, mutta en ole varma, toimimmeko riittävän nopeasti. Te tiedätte tämän parlamentin jäsenenä erittäin hyvin, että monilla alueilla myös jäsenvaltioissakin kansallisella tasolla kohdistuu vaatimuksia, jotka riittävät siihen, että toimitaan nopeasti. Mitä nämä järjestelykeskukset, ne eivät ole mitään muuta kuin EUn toimenpide, jolla autetaan jäsenvaltioita paikan päällä pakolaiskriisin hallintaan saamisessa. Siellä on äh, turvapaikkalainsäädännön asiantuntijoita, rajahallinnan äh, asiantuntijoita, poliisiviranomaisia, joita on mobilisoitu. Ja lähiviikkoina me saamme kertomuksen Euroopan tilintarkastustuomioistuimelta, joka käsittelee järjestelykeskuksia eh, Kreikassa ja Italiassa. Ja varmastikin eh, silloin myös tulemme tekemään johtopäätöksiä kokemuksista, joita on saatu, mutta nyt aluksi on jotakin hyvin mielenkiintoista väline, jonka olemme kehittäneet, joka menee pitemmälle kuin mitä normaalisti odotetaan Euroopan unionilta. Mitä tulee sitten näihin liikkuvuuskumppanuuksiin, sanoisin, että te voitte nähdä kertomuksesta, miten ne ovat lisääntyneet, mutta me olemme nyt toisenlaisessa vaiheessa, siis jossa me pyrimme li- tätä politiikkaa, joka liittyy liikkuvuuteen, muuttovirtoihin pyrimme käsittelemään eri tavalla. Eli kompakt, sillä tietysti on kuvattu se, miten me pyrimme toimimaan tässä, miten pyrimme samaan aikaan integroivaa kokonaisvaltaista politiikkaa kehitytyksi jäsenvaltioiden kanssa, joka kaikilla keinoilla, joita Euroopan unionin tasolla on olemassa, mutta jäsenvaltioiden tasolla myös, myös kolmansien maiden kanssa saamaan aikaan tällaisen muuttoliikekumppanuuden, koska se, mitä me nyt teemme, on tietysti hyvin tärkeää, mutta mitä tulee sitten näihin todettuihin puutteisiin rahastojen hallinnassa. Saksassa niillä ei ollut taloudellisia vaikutuksia vuonna 2015 ja tällä hetkellä me olemme arvioimassa kertomuksia ja olemme myöskin keskustelemassa saksalaisten kumppaneiden kanssa siitä, mitä me joudumme miten me joudumme puuttumaan tähän rahoitukseen suojellaksemme Euroopan unionin budjettia. On kaksi muuta valtiota, jotka myös ovat olleet tässä kohtaa kohteena Tsekin tasavalta, Puola ja Ranska. Ja tässä minä varmastikin vastasin kaikkiin teidän kysymyksiin. Ja, but, ja. Saa, saa niin, tämä aukkomaksussa, niin voimme nähdä seuraavan ongelman, että meillä on valtava kasvu tällaisesta yhteistä, yhteisesti hallittujen rahojen varojen osalta. Puhun nyt ohjelmista, itse asiassa, jotka vasta vuoden 2016 toimintakertomuksessa tulevat olemaan esillä. Mutta tulemme näkemään sen, että aluksi olisi erinäisiä vaikeuksia erinäisissä jäsenvaltioissa vetää mukaan viranomaiset, jotka sitten pystyvät käyttämään näitä varoja. Meillä on ollut koulutusohjelmia, me olemme intensiivisesti valmistelevassa jäsenvaltioita tähän toimintaan, mutta tässä on samantyyppinen ilmiö kuin muidenkin ohimien osalta on ollut, joissa on yhteinen hallinto, jossa jäsenvaltiot, sillä ne ovat usein aivan eri viranomaisia, nimittäin sisäministeriöitä, joiden pitää ensin oppia, miten toimitaan EU-varojen kanssa, ja siksi tällä hetkellä teemme työtä tämän parissa. Yeah. Minä itse asetin itseni puhujalistalle. Kun katsotaan teidän alanne ohjelmia, niin kyllä on ihmeteltävä sitä määrää ohjelmia, ja niitä alhaisia summia. Onko tässä mitään suunnitelmaa muuttaa tätä vai pitääkö tämä pysyä tällä tavoin? Ja sitten kehitysohjelmien uudelleen suuntaaminen, josta te puhuitte, millaisena Tämä pitäisi nähdä, koska mekin vaadimme tätä, että asioiden pitäisi sopia yhteen, koska esimerkiksi kollega Manser Visi verrattuna teihin on äh, varsin rikas mies, jos ajatellaan hänen budjettiaan. Eli miten EU-ohjelmat voitaisiin suunnata, millainen äh, yhteys vaikutusmahdollisuus teillä on eri pääosastojen välillä. En tiedä, onko teillä siinä vaikutusvaltainen eh, paikka, joten kertokaapa meille tästä. mukavaa, että me olemme kahden täällä. Voimme varmastikin sitten kahden myöskin vastata. No, ensinnäkin, mitä tulee ohjelmien lukumäärään? Ohjelmathan on 2014-2020 jaksolla niin siis niitä on huomattavasti radikaalisti leikattu. Ongelmia on enää kaksi. Turvapaikka, maahanmuutto ja rahasto ja sitten sisäisen turvallisuuden rahasto. Eli tässä on nyt jo suurempaa keskittymistä. Samaan aikaan myöskin varojen määrä on kasvanut näillä alueilla, joten Ratzeller jo sanoi sen, että nyt kaikkien lisäyksiä, joita on syntynyt yli 12 miljardia, on se, tämä on käytössä, mutta totta kai täytyy vetää sitten myöskin virastot tähän mukaan ja niin edelleen. Kokonaisuudessaan uskon, että liikumme täällä kohti sellaista tilannetta, jossa meillä on todella tehokkaita välineitä. Mitä tulee sitten kolmansiin maihin? Voin todeta, että tämä saattaa liittyä tiettyyn henkilöön tason jatkuvuuteen ja yhteistyöhön, että meillä on yhteistyötä. Minä olin ennen laajentumisen pääosastolla <clears throat> Joten tässä on syntynyt yhteistyötä, jossa toivoisin kuitenkin, että se oli parempaa. Me harjoitamme yhteistyötä läheisesti ja luonnollisesti on niin, että olennaisimmiltaan varat meiltä ja DEFCOlta ovat sellaisia, joita kolmannet maat sitten mobilisoivat. meille. mitä tulee home, home-pääosaston varoihin, on hyvin vähän Äh, siis sellaisia, joskus siitä on apua jonkin äh, hankkeen osalta tehdä toteutettavuusselvitys, mutta me harjoitamme intensiivistä ja koordinoitua yhteistyötä kaikkien komission jäsenten kanssa, jotka toimivat niin, että heillä on tässä työnjako joskus Rova Mogherini, joskus herra Avramopoulos, joskus herra Haan tai joku muu, jotka sitten sanovat, että nyt mennään sinne ja tehdään tätä – ja sitten, jos neuvotteluja käydään komission tasolla tai Euroopan ulkosuudenhallinnossa, niin joskus on joku toinen, toinen meistä valtuuskunnan johtaja meni minun ihmiseni mukana ja taas toisinaan päinvastoin. Tämä sujuu paremmin kuin koskaan aiemmin. Mitenhän tämä pitäisi nähdä, koska nämä ohjelmat on varmasti äh, määritelty, äh, sitoumukset on tehty. Milloin äh, määrärahoja suunnataan kohti tätä linjaa, minkä kuvailisitte? Ihan kumpi tahansa teistä haluaa uhrautua, olkaa hyvä. If I may contribute. Jos voin nyt osallistua osaltani keskusteluun, sillä me jäämme monia kokemuksia. Ensin meillä oli tähän liikkuvuuskumppanuuteen viittaus. Nämä sopimukset ovat ikään kuin liikkuvuuskumppanuuden lapsi tai lapsenlapsi. Tarkoitus oli osallistua näihin tapahtumiin niin, että yhdistämme kaksi tarvetta. Ensinnäkin, jotta kolmannet maat saavat paremman pääsyn meille. Ja toisekseen se, että voisimme tehdä tämän hyvin tavanomaisin keinoin viisumihelpotuksen kautta koulutuksen tukemisella. Ei ole mikään sattuma, että nämä, nämä liikkuvuuskumppanuudet eivät saaneet omaa talousarviotaan, vaan että niihin otettiin äh, Ähm, molemmilta puolilta, ähm, molemmista maista rahoitusta. Tämä on ehkä nyt hiukan toistonomaista, mutta jos annan teille esimerkin, ähm, jota voidaan vertailla ja tarkastella otsikoita. Äh, tavallisten maahanmuuttajien palauttaminen, äh, maahantulijan ottaa haltuunsa huostansa Digi Home ja sitten äh, Frontex ja kansalliset viranomaiset toimeenpanevat toimet. Kun nämä ihmiset saapuvat johonkin maahan, me pyrimme toimimaan niin, että autamme heitä uudelleen integroitumaan omaan yhteisöönsä ja omaan maahansa ja tarjoamme heille koulutusta, sillä nämä ovat ihmisiä, joilla on epäonnistunut tausta, kärsimystä, Digi Home huolehtii siis omalta osaltaan ihmisten takaisin palauttamisesta heidän matkastaan ja kun he saapuvat sitten maahan, me voimme huolehtia heistä. Meillä on esimerkiksi maahanmuuton yhteys henkilöitä. Tämä on toimi, jonka avulla me pyrimme näitä virtoja hallinnoimaan, mutta tämän lisäksi meillä on äh, hallintokapasiteettia, joka voi tukea näissä maissa äh, vakaata hallintotapaa esimerkiksi Nigerissä, Malissa ja niin edespäin. Ei tämä ole mitään uutta, mutta uskoakseni tämä esimerkki, jonka me pystymme näiden synergian toimenpanon kautta esittämään, toimii mielestäni paljon paremmin mm pitkällä aikavälillä nämä välineet äh, ovat yksinkertaisesti tapa toimia. Just perhaps um, uh, to add to that. Ehkäpä lisätäkseni. Tämä on uh, kokeilua ja virheitä. Me yritämme uh, eri paikassa uh, panna täytäntöön erityyppistä politiikkaa ja se ei ole mahdollista, jos se ei ole räätälöity. Jos katsotaan Turkki Turkki-sopimustamme, niin se on jotain samankaltaista kuin mitä yritämme tehdä näiden sopimusten kautta, mutta hyvin erilainen, koska siinä on kuitenkin kyse täysin erilaista ympäristöstä. Joten näette, että kaikissa näissä toimissa olemme valtavirtaistaneet maahanmuuttopolitiikkaa, kehityspolitiikkaan, ulkosuhteisiin, laajentumispolitiikkaan ja näin tapahtuu tällä hetkellä. Ja kyllä, joskus se menee pieleen, mutta jos emme tee mitään, niin tilanne olisi huonompi. Paljon kiitoksia esittelijä Paljon kiitoksia näistä vastauksista. Minulla on vielä yksi kysymys, joka liittyy tähän edelliseen keskusteluun. Meillähän on rahasto Euroopan unionin budjetin ulkopuolella, Euroopan kehitysrahasto, joka työskentelee monivuotisten ja vuotuisten ohjelmien ja alueellisten ohjelmien kanssa, mutta eh, johtuen suurista maahanmuutto- ja pakolaisvirroista ja poliittisista ongelmista näissä maissa, näiden ohjelmien toteuttaminen on vaikeuksissa. Eikö tätäkin rahastoa voitaisi käyttää enemmän ennaltaehkäisevästi tai auttavasti niin, että niissä maissa, joissa maan sisäistä maahanmuuttoa tai pakolaisuutta on, autetaan tämän rahaston kautta ja sitä hyödynnettäisiin ehkä enemmän kuin tähän mennessä yhteydessä kokonaistrategiaan. Niitä puhuttu siis nyt aluerahastoista Euroopan sisällä vai puhutteko ulkopuolella rahastoista? Ei, kehitysrahastosta, joka on tarkoitettu AKT-maille. Osittainhan se on otettu mukaan tähän Afrikan kehitysrahastoon, mutta äh, haluaisin tästä tietää. Well, I mean, this, this instrument has been... Tämä väline luotiin Valettan kokouksen jälkeen, että voisimme puuttua siis tiettyihin maihin kahdessa asiassa lyhyellä aikavälillä. Tarkoitus oli ehkäistä ihmisten salakuljetusta ja laitonta maahan muuttua ja toisekseen tarkoitus oli puuttua näiden ilmiöiden juurisyihin. Näin me pyrimme yhdistämään myöskin sisäisesti sen, mitä me teemme lyhyellä aikavälillä. Esimerkiksi ää, takaisin palaavat henkilöt ovat ää, Ähm, ensimmäinen vaihe. Lainmukaisesti Euroopan unioni pitäisi heidät palauttaa esimerkiksi Afrikan unionin. Sitten me ähm, voimme tämän jälkeen sanoa, että me huolehdimme näistä ihmisistä, mutta tämä on en eri ohjelma. Me toimimme yhdessä paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Me pyrimme näissä yhteisöissä esimerkiksi luomaan ammattikoulutusohjelmia ja uudelleen integroimaan nämä henkilöt perheisiinsä, mikä ei ole helppoa. Meidän pitää myöskin käsittää, miksi he lähtivät maistaan ja miksi he joutuivat ihmissalakuljettajien uhreiksi. Tämähän on aivan avainkysymys. Ja tässä esimerkkinä annoin tämän, me pyrimme puuttumaan ongelmiin niiden juurilla – Tämä on kaikkein selvimpiä esimerkkejä niillä alueilla, joilla tilastojen mukaan syntyy kaikkein suurin maahanmuuttovirta. Sillä ellei ongelmia ole, ihmiset eivät muuta, mutta jos niitä on, he muuttavat joko toiseen osaan omassa maassaan tai muihin maihin. Tätä me pyrimme siis tekemään. Ja haluaisin kertoa teille, että ähm, meidän marraskuussa hyväksyttäväksi ähm, olevien ohjelmien osuus on 1,8 miljardiin. On osoittautunut, että tämä toimii. Meidän tulee uudelleen arvioida, onko lähestymistapamme oikea. Meidän tulee olemaan arviointi ensi vuoden helmikuussa. Tuolloin voimme tehdä kokonaiskatsauksen kaikista. Minun mielipiteeni on kuitenkin se, että Tällainen toiminta on paras tapa, sillä tarkoitus on puuttua kriisin juurella oleviin syihin. Ja tämän lisäksi haluaisin myöskin pitää pyrkiä ymmärtämään meitä usein asiat tulevat selvemmäksi, kun keskustelemme, mutta pyrimme tekemään integroidusti yhteistyötä ja pyrimme varmistamaan sen, että muutkin maat ymmärtäisivät, mitä me teemme. Paljon kiitoksia. Paras sitten lopuksi pääjohtaja Makado, meri- ja kalastusasioiden pääosoitteilla on puheenvuoro. Yes, uh, good afternoon and it's a pleasure. Niin, hyvää iltapäivää ja on ilo olla täällä. Ottaen huomioon, että meillä on vähän aikaa menen pääasioihin, jotka mielestäni ovat tarpeen mainita tässä vaiheessa. Ensinnäkin Euroopan meri- ja kalastusrahasto, meillä ei ole mitään jääneitä varaumia. Me, kun on marepääosaston menoista kyse, viimeisessä vuosikertomuksessa meillä on vain yksi avoin tapaus, joka liittyy yhteen jäsenvaltioon, niin se koskee vuotta 2015. Eli vuotuisessa toimintakertomuksessa olin ottanut mukaan viisi varaumaa ja näistä kolme on poistettu ja poista, olen poistamassa neljättä niin, että on enää yksi tapaus jäljellä. Ja mikäli tuo jäsenvaltio ei ryhdy tarpeellisiin korjaaviin toimiin, niin on aivan itsestään selvää, että me ryhdymme rahoituskorjauksiin tilinpäätöksen yhteydessä. Sitten antaakseni kokonaiskuvan viime vuonna me maksamme yli 900 miljoonaa euroa ja suuri osa tästä oli maksuja vuosille 2007, 2013, 27 operaatiollisen ohjelman kautta. Ähm, me etsimme tätä, äh, tämä vuosittainen riski äh, on noin 2,2-2,9 prosenttiin koko vuoden äh, menojen suhteen. Tämä on verrattavissa toisenkin vuot- edelliseen vuoteen, mutta tehdään vielä lisää tutkimuksia ennen tätä tilinpäätöstä niin, että mm, lopuksi kaikkien Euroopan meri- ja kalatalousrahastojen ohjelmien jäänyt riskiaste on alle 2 prosenttia. Kumulatiivinen riskiaste Euroopan meri- ja kalatalousrahastolle vuonna 2015 on 0,72 prosenttia. Tietenkään meidän ei pidä levätä laakereillamme, vaan yrittää parantaa asioita niin hyvin kuin voimme. Kiitoksia esittelijä. Kiitoksia, herra Marhado. Virheasteet ovat todella eh, hyviä, mutta mietinnössänne, eh, ne mainitsette muutaman erityistapauksen valvonta ja tarkastusjärjestelmä Tsekin tasavallassa, Espanjassa, Italiassa, Romaniassa, Äh, ja Slovakiassa, Tsekissä, Romaniassa ja Slovakiassa nämä varomat liittyvät nousseeseen virheasteeseen. Äh, Tsekissä äh, se oli ensin nolla, sitten 3,7 prosenttia 2014, Romaniassa 4,6 prosenttia, nyt 8,8 prosenttia, Slovakiassa virheaste on noussut 1,3 prosentista 8,8 prosenttia vuonna 2015. Yksikään näistä jäsenvaltioista joissa ei teidän raporttinne mukaan ole eh, ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin. Eh, mistä johtuu Romanian ja Slovakian varauma ja milloin korjaaviin toimiin ryhdytään? Sitten toinen merkittävä asia on eh, mielestäni se, sellainen, joka liittyy kalastuskumppanuussopimuksiin. Ehm, vastuuvapausmenettelyssä viime vuonna meillä oli eh, tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus tästä aiheesta. Siinä eh, vaaditaan alueellisia strategioita ja varmistamaan, että eh, pöytäkirjat ovat yhteen sopivat näiden alueellisten strategioiden kanssa. Lisäksi vaaditaan, että maksut ähm, ähm, vesille pääsystä pitäisi paremmin yhdistää näihin saalismääriin. Ilmeisesti saalismääriä ei aina ole saavutettu, mutta palautuksia ei ole tehty. Lisäksi äh, tilintarkastustuomioistuin vaati, että äh, valvotaan lisensointi järjestelmässä kaikkia vaiheita ja lisäksi jäsenvaltioiden pitäisi käyttää näitä, tätä uutta tietopankkia saalismääristä niin, että voitaisiin tarjota luotettavat tiedot saaliskiintiöistä. Onko komissio ryhtynyt toimimaan näissä asioissa? First, uh, uh, thank you. Uh... Kiitoksia. Kiitoksia edustajalle varaumiin liittyen sekin tasavallan ja Slovakian tapauksessa ei ollut mitään avoimia pyyntöjä, joten me ryhtyimme tarvittaviin rahoitusoikaisuihin ja Tsekin tasavalta on niitä suorittamassa Slovakia 31. toukokuuta ryhtyi tarvittaviin toimiin tänä vuonna. Romaniaa pyydettiin ei vain tekemään rahoitusoikaisua, vaan myöskin luomaan kansallinen ohjelma, joka käsittelisi hallintojärjestelmän mm, valvonnan heikkouksia. Tilintarkastusta pyydettiin tämän toimintasuunnitelman tarkastamiseksi ja sen tulos oli myönteinen. Ainut avoin tapaus, joka meillä on olemassa. Äh, varauma koskee Italiaa ja tämä on romutusta koskeva, romutuksen rahoitusta koskeva varauma. Tässä kyseessä on se, että meillä on tiettyjä kysymyksiä tukikelpoisuuteen liittyen eräät yksiköt olivat olleet toiminnassa jonkin aikaa. Meidän mielestämme ne eivät olleet eh, tukikelpoisuuskriteerien mukaisia, mutta ennen kaikkea ensimmäinen tapaus koski Italian eh, vuotuista valvontaraporttia. Se saapui myöhässä ja se oli epätäydellinen tiedolta. Meidän piti siis uudelleen kääntyä heidän puoleensa ja pyytää heiltä lisäselvityksiä ja korjauksia, mutta he ovat luvanneet, että me saamme loppukertomuksen tämän kuun tai ensi kuun tämän kuun lopussa tai ensi kuun alussa ja me katsomme tuolloin, onko tarpeen ottaa Italialle tämä varauma myöskin ensi vuotta ajatellen, mutta se on hiukan liian äh, aikaista puhua tästä kumppanuuksiin liittyen. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että rahoituksen pääsy ei vastaa täysin, myönnetty rahoitusmäärä ei vastaa täysin pyydetyn kalan määrää. Tässä kumppanuussopimukset ovat erittäin tärkeitä välineitä ja tarkoitus on kansallisesti kestävää kalastusta tukea. Miksi sitten näin on? Siksi, että me äh, saamme kolmansista maista kalaresursseja. Ne ovat erittäin äh, houkuttelevia eurooppalaiselle laivastolle, mutta me saamme näitä resursseja vain käyttöömme, jos niitä on liikaa. Me emme siis mene paikan päälle ja ryöstö kalasta muiden resursseja. Toinen elementti näissä kumppanuussopimuksissa on sektorikohtainen tuki. Me annamme tukea kalastuksen kehittämiselle niin, että kalastus kehittyisi pitkällä aikavälillä kestävään suuntaan. Me siis tuemme tätä usein. Tuki, tuen saaja maat haluavat rahaa, he haluavat pääsyn markkinoille ja he haluavat eh, näistä antaa meille pääsyn kalastusvesille. Tämä on tilanne, jossa me pyrimme vähentämään äm, liikaresursseista maksaa maamme summaa todellisten resurssien tasolle. Tämä ei ole helppoa, täytyy myöntää se, sillä osa meidän kumppaneistamme saattaa tulla sellaiseen tulokseen, että meidän maksamamme, tarjoamamme hinta ei heitä enää kiinnosta. Ja mm, muissa maailman osissa, esimerkiksi Aasiassa, on maita, jotka ovat valmiita menemään rahat kädessä paikalle kysymättä mitään kysymyksiä ei, en sano, että näin välttämättä on, mutta tämä on mahdollisuus. Kyseessä on aina neuvottelu. Me pyrimme löytämään tapoja korjata toimintaa myöhemmin, mutta tätä voidaan tehdä, kun kumppanuussopimukset tulevat kautensa päätökseen ja kun niitä aletaan uusia. Me pyrimme tätä ulottuvuutta jo integroimaan mukaan. Mielestäni on tärkeää, että me emme unohda että tämä nyt ei ole mitään ää, kritiikkiä. Me emme saisi unohtaa sitä, että me tuemme näissä kolmansissa maissa kestäviä toimintatapoja. Me emme vain mene hakemaan sieltä yliresursseja. Näissä maissa näkökulma on erilainen ja muutoks tulee viemään jonkin verran aikaa. Heidän täytyy ymmärtää, että resurssien täytyy vastata tavallaan tai toisenlaista kalamäärää, joka kalastetaan. Tämä on sitten toinen kysymys. Kyllä, me otamme nämä toimet siis mukaan, mutta me tulemme näkemään, mikä meidän kumppaneidemme reaktio tulee olemaan. Dank. Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Joten niin, yksi kommentti. Me kohtamme usein syytöksen siitä, että nykyaikaiset eurooppalaiset pyyntialukset, tämä koskee vain pientä osaa Euroopan kalastuslaivastosta, jotka kalastavat kolmansien maiden vesillä ja usein ovat kiinnostuneita pääasiassa tonnikalasta, että ne pyytävät enemmän kuin niiden pitäisi ja vievät tämän sitten kolmansille markkinoille, koska sinivät tonikalausta saadaan huippuhintoja esimerkiksi Japanissa. Onko mekanismeja tai tutkittavasti todennusti oikeita lausuntoja se, että nykyaikaisella eurooppalaisella kalastusaluksella ei pysty estää sitä, että paikalliset toimijat harjoittavat tätä ammattia ja että voidaan tutkia sitä, minkälaisia määriä pyydetään ja että näitä ei vielä saa se markkinoista saadaan näitä huippuhintoja, vaan että meillä on täydet todisteet siitä, mitä on pyydetty ja mihin tämä saatu saalis on viety. Yes, it's uh, indeed a very important. Kyllä todellakin tämä on hyvin tärkeä kysymys. Minä vain korostaisin kahta asiaa. Ensinnäkin ähm, sinievä tonnikalan kaltaiset lajit, nämähän ovat ähm, äh, muuttolajeja niiden kohdalta meillä on kiintiöitä, maksimin pyyntimäärät on määritelty. Ja kalastuksessa on rajat. Voidaan tietenkin sanoa, että rajat ovat olemassa, mutta niitä ei kunnioiteta. Kuitenkin tarkastuksia tehdään ja Euroopan unioni on muuten yksi ainoita tai ainut toimija, joka tarkastaa omat kalastusalus aluksensa, vaikka ne eivät ole omilla vesillä, vaikka nämä alukset kalastaisivat Atlantilla tai Tyynellämerellä, ne ovat Euroopan unionin tarkistusten alaisia. Jos teillä on tiedossa ne tapauksia, jotka ovat kiinnittäneet huomioon, olkaa hyvä, että kertokaa meille. Me täytyy aina olla varovaisia ja valvoa sitä, että näitä sääntöjä noudattaa. Paljon kiitoksia. Haluaisin sydämesti kiittää teitä, kun katsotaan teitä, niin tulee aina huono omatunto, kun tiedetään, kun mitä nämä tunnit maksavat. Kiitän teitä myös siitä, että työntekijänne vastaavat kysymyksiimme osan kysymyksistä ja tekin. Meille on erittäin tärkeää, että olette täällä, koska haluamme, että näette, että me luemme ne asiakirjat, joita teidän pääosastolla ne kirjoitetaan. E, en voi siis luvata, että näemme kaikki ensi kerralla uudelleen, mutta osan teistä varmasti e, pidämme yhteyttä menestyksekkäin menestyksekästä ja hyvää työtä. Toivotamme teille kiitoksia, että olitte täällä. Ja sitten menemme eteenpäin esityslistan kohta 11. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 12 vuonna 2016. Määrä, eh, Määrärahojen avustusten käyttö virastoissa ei aina asianmukaista tai osoitetusta tehokasta. Meidän esittelijämme on Denis de Jong ja meillä on tilintarkastustuomioistuimesta jäsen Sadius. Tervetuloa, teillä on puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. On todellakin ilo olla täällä ja esitellä tämä kertomus these 30 seconds of mess <laughs> will not... <laughs> Tämä 30 sekuntinen melu ei varmaan nyt aiota sitä, että istumme täällä pitkään ku, kuuden jälkeen. Uh, le, le, let me continue, perhaps. Uh, um... Sallika minun jatkaa. Minä voin olla Siinä etuoikeutuksessa asemassa minun ei tarvitse kertoa kovinkaan paljon, koska meillä on työasiakirja, jonka esittelijä on valmistellut, ja joka sisältää paljon tietoa, ja joka todellakin äh, ottaa esille kaikki keskeiset kysymykset. Minä haluaisin äh, kiinnittää huomionne muutamaan periaatteelliseen asiaan. Ensinnäkin tämän tarkastuksen ala. Täytyy todeta, että me tarkastamme vain näiden avustusten hallinnon puolen. Totta kai avustukset ovat keskeisiä, jotta saavutetaan unionin tavoitteita ja toteutetaan politiikkaa, jota nämä virastot panevat toimeen, mutta me emme suinkaan analysoineet sosiotaloudellisia vaikutuksia, joita avustuksilla on. Me olemme keskittyneet tällaisiin yleisiin hallinnollisiin kysymyksiin. Ja toinen asia, joka oli erittäin tärkeä, on se, että me valitsimme viisi virastoa mm, suuresta virastojen määrästä, jotka käyttävät tätä rahoitusvälinettä eurooppalaisten politiikkojen toimeenpanemiseen. Me valitsimme kaksi laajinta maksajaa, kaksi pienintä ja yhden keskisuuren maksajan. Tätä kautta saimme edustavan kuvan siitä, mitä tapahtuu avustusten maksamisessa. Ilman mitään nimeämistä ja syyttämistä näiden virastojen osalta voimme todellakin syvällisesti käydä tätä asiaa lävitse ja katsoa virast- avustusten käyttöä eri virastoissa. Tämä itse asiassa on asia, josta voisi tehdä myöskin oman analyysinsä vielä. Mutta minusta meidän havaintoihimme liittyy joitakin yleisiä puolia, jotka voivat olla hyödyksi kaikille virastoille, ei pelkästään eurooppalaisille virastoille, vaan myöskin virastoille jäsenvaltioissa, jotka hakevat avustuksia tai käyttävät avustuksia. Jo, kaiken kaiken johtopäätös oli se, että virastot, jotka olivat tarkastuksen kohtaan, olivat myöntäneet avustuksia sääntöjen mukaisesti. Tämä voisi olla pieni myönteinen uutinen. Ajattelen sitä, että säätalon ulkopuolella ei ole kovinkaan miellyttävä. We have uh, observations. I will very shortly cite... Minä mainitsisin nyt kolme tärkeintä äh, havaintoa sitten sen lisäksi. Ensinnäkin suunnittelu. Rahoitusvälineiden suunnittelu ei pelkästään avustusten, vaan rahoitusvälineiden, rahoitusvälineiden suunnittelu. Meidän havaintomme on, että me emme aina valitse soveliainta välinettä politiikan tavoitteiden saavuttamiseksi. Avustukset eivät aina kenties ole kaikkein tehokkain väline. Joskus olisi suositeltavaa käyttää julkista kilpailuttamista ja kenties jonkin yksinkertaisempaa välinettä, kuten miksi jonkinlaista palvelusopimusta, mutta se, mitä me kaipaamme, on vaihetta, jossa suunniteltaisiin politiikkaa ja suunniteltaisiin ja katsottaisiin, missä avustukset voisivat olla kaikkein tehokkain menetelmä. Joillakin virastoilla on laillisia rajoituksia muiden menetelmien soveltamisessa, toimintojen rahoittamisessa, ja tämä täytyy ottaa huomioon, ja se on otettu huomioon, ja siksi toista vielä kerran, me emme nyt todellakaan käsittele syvällisesti yksittäisten virastojen toimintaa, emmekä ryhdy minkälaiseen syyttelyyn. Toinen asia liittyy toimenpanovaiheeseen. Ja siinä saatoimme todeta, että jotkin virastot toimivat rahoitusasetuksen mukaisesti, jotkin taas ovat sellaisia, että ne ovat erilliset oikeudelliset määräyksensä. Ja joskus menettelyistä puuttuu selkeyttä ja avoimuutta, mikä saattaa johtaa siihen, että rikotaan samankaltaisen kohtelun periaatetta, kun on kysymys elimistöjä, jotka hakevat näitä avustuksia. Joskus palkataan asiantuntijoita, kun on kysymys hyvin ratkaisevista ja kiireellisistä kysymyksistä, mutta ei kuitenkaan ole riittävästi turvaa sen osalta, ettei syntyisi mahdollisia eturistiriitoja – Tietenkään aina ei ole riittävästi aikaa tällaiseen, joskus eivät säädökset ole riittävän selkeitä, mutta me kuitenkin suosittelisimme, että tämä on asia, johon puututtaisiin jollakin tavalla, ja on joidenkin tarkastajien havaintoja, yksityiskohtaisiakin näkemyksiä näissä kertomuksissa, jotka voitaisiin ottaa osaksi sisäisiä sääntöjä virastoissa. Kolmanneksi hyvin tärkeä ja hyvin vaikea kysymys on seuranta. Me totesimme, että yleisesti virastolta puuttuu ö, asianmukaisia arviointijärjestelmiä. Ne eivät pysty arvioimaan avustustoimiaan pelkästään politiikan tavoitteiden saavuttamisen osalta. Ja minusta me tässä kaikki, mukaan luetaan siis lainsäätäjät Euroopan unionissa, voisimme tehdä enemmän. Ja meidän tulisi pyrkiä työskentelemään tämän suuntaisesti, mutta kaiken kaikkiaan voisin vielä kerran toistaa, että meidän johtopäätöksemme on, että yleisesti ottaen virastot, jotka tarkastettiin, noudattivat sääntöjä. On viisi suositusta, jotka myöskin äh, tarkastetut tahot ovat myöskin hyväksyneet ja joita ne ovat valmiita panemaan toimeen. Pidän myös hyvänä esittelijän johtopäätöksiä jotka liittyvät tähän tilin vastuuvapaus päätöslausumaan. Kiitoksia. Olen valmis vastaamaan kysymyksiin, jos niitä tulee. Dank. Meine reden immerhin über 740 Millionen. Sydämelliset kiitokset. Kyse on 740 miljoonasta eurosta, eli paljon äh, rahasta. Äh, esittelijämme Denis de Jong. Kiitoksia Inge ja kiitoksia myös tilintarkastustuomioistuimelle ja sen jäsenelle tästä erityiskertomuksesta. Se on mielenkiintoinen monessa suhteessa. Ensinnäkin, koska se käsittelee virastoa ja sitä, että virasto on hajautettu, se on aina merkittävä, kun katsotaan vastuullisuutta ja siksi on tärkeää, että valittiin juuri nämä viisi virastoa, jotka ovat erikokoisia, niin että voidaan nähdä miten tämä toimii virastoissa, jotka käyttävät paljon määrärahoja ja virastoissa, joissa eh, avustussummat ovat alhaisempia. Toinen asia tässä erityiskertomuksessa, eh, joka on mielenkiintoista, on se, että siinä kiinnitetään huomiota sellaisen asian, joka on meille tärkeää talousarvion valvontavaliokunnassa. Eh, nimittäin se, että toisaalta haluamme vähän byrokratiaa, emmekä liikaa hallinnollisia kustannuksia, emme virastoille, emmekä myöskään edunsaajille. Samanaikaisesti me olemme myös hyvin tietoisia siitä, että tarvitaan avoimuutta, pitää välttää eturistiriitoja, erityisesti kun on kyse virastoista, jotka ovat kaukana Brysselistä e, usein ja siksi niiden toimintaa on tarkasteltavaa lähemmin. Ja hyvin usein tässä valiokunnassa puhumme myös toimintaperusteisesta määrärahojen hallinnoinnista. Ja tässä on vähän jännitteitä näiden eri aspektien välillä. Mainitakseni kaksi esimerkkiä. Ymmärrän täysin sen, kun tässä sanotaan, että pitäisi aina tehdä ex ante arvioita siitä, mitä halutaan saavuttaa ja mikä väline parhaiten toimii tuon tavoitteen saavuttamisessa. Eivät kaikki virastot, mutta jotkut voivat valita avustusten, palvelutasosopimusten, ulkoistamisen, julkisten hankintojen välillä. Ja on hyvä, että on näkemys siitä, mitä halutaan. Tässä voimme varmaan olla kaikki samaa mieltä. Ja Tämä on yksi tilintarkastustuomioistuimen huomio, että näin ei aina ole. Ja sitten lopussa, jotta voitaisiin mitata eh, tuloksia, niin eh, tulosperusteinen toiminta on erittäin tärkeää. Mutta toisaalta tilintarkastustuomioistuinkin sanoi, että eh, julkista kilpailutusta ei valita niin usein kuin voitaisiin. Sitten on myös huomioon se, että eurooppalainen julkinen hankintamenettely vie hyvin paljon aikaa. Siinä on paljon vaiheita, paljon hallintoa ja saattaa syntyä jännitteitä sen välillä, että halutaan toimia nopeasti ja halutaan käyttää julkista kilpailutusta. Erityisesti jos vaihtoehtona on se, että annetaan avustuksia nopeasti esimerkiksi näiden erityismenettelyiden kautta, joita hoitoasetuksesta löytyy, niin tietenkin on vältettävä eturistiriitoja ja avoimuuden puutetta, mutta toisaalta voi olla tehokasta antaa avustus, että se päätyy sinne, minne sen pitää päätyä. Minä tuen kaikkia näitä suosituksia, mutta varoitan kahdesta asiasta. Yksi on se, että joissain tapauksissa Kyse ei ole virastosta, vaan komissiosta, jonka on ryhdyttävä toimimaan, koska eh, viraston asetus ei mm, mahdollista muuta kuin avustuksia. Silloin asetusta on muutettava, se on komission tehtävä, jotta julkisesta kilpailutuksesta tulisi mahdollista tai muista mm, välineistä. Ja sitten toinen huomio on se, että meidän on aina pidettävä silmällä myös hallinnollisia kustannuksia ja menettelyjen pituutta. Tämä ei tarkoita sitä, että tilintarkastustuomioistuimen huomiot ovat vähemmän relevantteja. Usein, erityisesti kun on kyse virastoista, vastuullisuus on erittäin tärkeää ja tämä sisältää tulosperusteisen tarkastelun. Nyt minulla on tässä työasiakirjassa niin 14 kappaletta, jotka toivottavasti voidaan ottaa huomioon vastuuvapausmenettelyssä. Kiitoksia kollega Stehovski. Nejdříve účetnímu dvoru za eh, skvěl... Niin, haluan kiittää Tinan suostumista eh, erityisestä kertomuksesta. Se on jotakin myönteistä, mitä nyt on saatu pitkästä aikaa. Meidän valiokuntamme on sellainen, joka poimii nyt keskeiset kysymykset raporteista ja löydämme myöskin sellaista, mitä voimme arvostella eri kertomuksista. Usein me löydämme sellaista, mutta haluaisin kuitenkin todeta nyt yhden asian. Vastuuvapaus on yksi tapa tarkastella asiaa ja tämä raportti jotakin muuta. Ja uskon, että tästä meille on apua, että me tarvitsemme tällaista ja nämä viisi äh, virastoa, jotka valitsit, olivat erittäin hyviä. Ne heijastelevat erittäin hyvin, edustavat erittäin hyvin kaikkia eurooppalaisia äh, äh, virastoja ja ne, jotka tekevät tarvitsevat erittäin hyvää. Haluaisin kiittää herra de Jongia, joka sanoi, että hän puhuu vain lyhyesti. Ja minä itse halusin esittää valtaisen määrän kysymyksiä hänelle, mutta hän itse asiassa jo vastasi moniin niistä nyt – joten seuraavalla kerralla en sovi hänen kanssaan enää yhtään mitään ja esitän omat kysymykseni täällä salissa. Minä ajattelin, että virastojen edustajat olisivat täällä paikalla. Itse asiassa halusin esittää heille suoraan joitakin kysymyksiä, mutta se ei nyt sitten onnistu. Ja tästä syystä minä joudun nyt toimimaan toisella tavalla. Tämä kertomus ei ole mikään yllätys joka siis koskee näitä virastoja ja näitä avustuksia. Niistä olemme puhuneet pitemmän aikaa silloin, kun käymme keskusteluja vastuvapauksista. Ja meidän mielestämme nämä ongelmat, jotka liittyvät tähän toimintaan liittyvät valvontaan etukäteen ja jälkikäteen, joiden pitäisi itse asiassa varmistaa se, että varojen käytöt tapahtuu mahdollisimman avoimesti. Minä olisin mielelläni kysynyt virastoilta, jos osaat paikalla, että voisivatko ne kertoa, miksi ne suosivat tätä välinettä suhteessa muihin, miten he valvonnassa varmistavat sen, että varojen käyttö tapahtuu tehokkaasti ja avoimesti. Tämä on asia, joka on hyvin lähellä sydäntäni, sillä monilla virastoilla ajatellen sitä, miten ne käyttävät näitä avustuksia, ne ovat saaneet siihen toimintaansa parannuksia, mutta on sellaisia, jotka eivät käytä näitä aina kovin hyvin ja vasta työstävät tätä toimintamahdollisuutta. Ja sanoisin, että miten virastot äh, tällaisten äh, jälkikäteistarkastuksen tarkastuksessa ovatko ne miettineet loppuun saakka sen, miten he käyttävät tätä mahdollisuuksia, onko tällainen hienosääntö tapahtunut näiden järjestelmien osalta. Minä itse vierailen usein virastoissa ja minusta keskeisimpiä ongelmia on juuri tämä. Ja sitten vielä viimeinen kysymys. Ja siinä te ehkä voitte auttaa minua. Miten virastot varmistavat sen, että nämä avustukset todella palvelevat tarkoitusta ja auttavat virastoja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen? tarkoita tässä nimenomaan poliittisia tavoitteita, koska niihin niitä käytetään. Joskus on hiukan epäselvää se, miten varoja käytetään konkreettisesti. Ja uskonkin, että komission pitäisi paremmin täsmentää, mitä se haluaa, että virastot tekevät. Ja tämä oli minun puheenvuoroni tässä keskustelussa. Ja vielen Dank. Vielleicht können, wir eine deadline... Paljon kiitoksia asetamme eh, määräajan näille kysymyksille virastoille, eh, eh, niin sitten nämä kysymykset, joihin kukaan nyt voi vastata, koska komissio ole edustettuna, eivätkä virastot ole edustettuna, niin lähetämme siis nämä kysymykset näille virastoille. Minäkään mielestäni tilanne ei ole onnistunut, mutta koska tämä horisontaalinen mietintö ei voida kutsua tänne hirveän määrää virastojen edustajia. Kyllä me löydämme tien saada vastauksen teille, kollega Geier. No Paljon kiitoksia. Tämä vastuuvapaus välinehän meillä on käytössä meidän vastuuvapauden puitteissa. Voimme sitten tietenkin kaikki nämä kysymykset virastolle lähettää ja niin meidän pitäisikin tehdä. Ensinnäkin kiitokset tilintarkastustuomioistuimelle tästä erityiskertomuksesta ja myös Erade Jongista tästä hyvin tasapainoisesta mietinnöstä. Minun mielestäni nämä ovat kaikki ehdotuksia, joita voin tukea. Minulla ei oikeastaan ole mitään kysymyksiäkään. Muutama kommentti. Meidän talousarvion valvontavaliokuntana pitäisi pohtia sitä, miten käsittelemme virastoja jatkossa. Tilanne virastoissa on hirveän dynaaminen Poliittiset painopistealueet muuttuvat ja saamme uusia virastoja, esimerkiksi televiestintä- ja energia-alan virastot. Toiset virastot taas saavat maahanmuuttokriisin puitteissa täysin uuden merkityksen ja mahdollisesti Frontexin luonnekin tulee täysin muuttumaan. Kaikkeen tähän voi liittyä ongelmia. Ei täydy liittyä, mutta saattaa liittyä. Ja se johtuu siitä, että asiat on ehkä hoidettava toisella tavalla tai virastot saavat uusia tehtäviä tai syntyy uusi virasto, joka on kokematon ja henkilökunta on kokematonta. Siksi virheitä voi syntyä. Siksi on järkevää seurata tätä dynaamista kehitystä, mutta on myös järkevää pohtia yhdessä, miten virastoja, erityisesti uusia virastoja, tai niitä, jotka muuttavat luonnettaan, miten niitä voi tukea. Tietenkään se ei ole tilintarkastustuomioistuimen tehtävä, en tätä tarkoittanut, mutta tässä olen kovasti samaa mieltä kollega Stekovskin kanssa, että tämä on komission tehtävä. Komissiohan valvoo virastoja ja sen tehtävä on katsoa, miten se voi tukea niitä. Eikä tässä yhteydessä ole hienoa se, että meillä on aikaisemmin ollut sellainen tilanne, jossa virastojen oli pakko vähentää henkilökuntaa. Minä keskustelin kerran erään viraston pääjohtajan kanssa – hän tarvitsi välttämättä asiantuntijan erälle tehtäväalalle, jonka hän komissiolta sai. Samanaikaisesti me syytimme häntä siitä, koska Euroopan parlamentti oli huomannut, että mm, äh, näiden julkisten hankintojen äh, ongelma, äh, julkiset hankinnat hoidettiin jotenkin vähän ähm, sivumennen ja niitä hankintoja varten olisi tarvittu asiantuntija. Äh, mutta silloin pääjohtaja sanoi, että nyt minulla on ongelma, minun täytyisi palkata tämä asiantuntija, mutta en voi tehdä sitä, koska te vaaditte minulta tällaisen äh, rahoitusjohtajan. Eli kun katsomme virastoja, niin Meidän on muistettava, että me eh, vaadimme virastoilta myös pieniltä, että niillä on henkilökunta, joka hoitaa eh, määrärahoja, mm, mutta eh, jos annamme viraston henkilökunnalle tiettyjä tehtäviä, jotka eivät liity viraston ydintoimialueeseen, vaan jotka ovat hallinnollisia tehtäviä, niin se on otettava huomioon sitten eh, viraston henkilöstökaaviossa. Meillähän on osittain myös vanhoja virastoja, jotka ovat eh, täysin eri tavoin järjestetty kuin uudet minä olen myös kiitollinen Denis tästä sinun kommentistasi, että jos muutamme asetuksia ja jossain vaiheessa me tulemme taas pöydillemme saamaan muutettavia asetuksia, niin sitten meidän on varmistettava, että perusasetus muutetaan niin, että selkeys, jota tilintarkastustuomioistuin vaatii, sieltä myös löytyy. Kiitoksia. Kiitos. Sä So, uh, uh, thank you very much. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minulla ei ole paljon lisättävää tähän. Äh, tunnen sympatiaa niitä argumentteja kohtaan, joita Dennis de Jong työasiakirjaan on ottanut mukaan. On erittäin tärkeää, että me että virastot tässä tapauksessa eivät, äh, tilintarkastus, tilintarkastustuomioistuin, vaan virastotilintarkastustuomioistuimahan on taho, joka ex post arvioi kaikkea ja kaiken tehdyn oikeellisuutta. Meidän pitäisi hyvin dogmaattisesti ja yksityiskohtaisesti tämä tehdä, mutta todellisuudessa meidän pitäisi kaikkien kuitenkin ymmärtää, että meillä täytyy olla tasapainoa menettelyn monimutkaisuuden ja ähm, syvällisyyden välillä ja niiden tavoitteiden välillä, jotka haluamme saavuttaa. Välillä koko menettely maksaa enemmän kuin jollekin politiikan alalle on suunnattu varoja. Meidän pitäisi tasapainottaa toimintaa. Kaikki ähm, elimet, ei vain tilintakaisuustuomioistuin, joka valvoo toimintaa, vaan myöskin ähm, Euroopan komissio ja neuvosto ja parlamentti kanssa lainsäätäjinä – myös hyvin korkealla tasolla. Teidän sananne kuullaan, tulee kuulluksi. Kaiken kaikkiaan henkilökohtaisella tasolla voin olla lähestulkoon kaiken todetun kanssa samaa mieltä, mutta herra Vesovski, meidän pitäisi tehdä molempien omat työmme. Meillä on äh, töissämme muita perusperiaatteita, joita pitää seurata, jotta olisimme tehokas toimija. Minä toivon ja minä rukoilen, että Euroopan unionissa tulee tehokas toimija. Paljon kiitoksia tästä. Kiitoksia siitä, että luitte kertomuksen ja kiitokset esittelijälle. If the prayer will help, we'll do so. We'll, we'll do the same. you know, so. Niin, sitten lopuksi esittelijä. Yes, thank you very much. Um, uh, Kiitos puheenjohtaja. Voin olla erittäin lyhyt sanainen. Me kaikki olemme yhtä mieltä siitä. Tämä on yleinen johtopäätös tästä kokouksesta. Minusta se, että voidaan lähettää lisäkysymyksiä virastoille ja komissiolle, on minusta tärkeää. Ajattelin juuri sitä, mitä Tomas sanoi. Kiitos. Ja, gerne Wir warten entsprechende deadlines. Niin, mielellään tulemme sitten aikataulut ilmoittamaan. Tähän päättyy julkinen istunto. Haluan kiittää kaikkia, myös tilintarkastustuomioistuinta panoksesta. Te olette täällä nyt koko iltapäivän jaksaneet. Kiitoksia, että jaksoitte. En toivotan teitä tervetulleeksi, mutta nyt hyvästelen teidät. Nyt meillä on vielä koordinaattorien kokous, joka ei ole avoin ja kaikki ne, joiden ei kuulu täällä olla, saavat nyt sitten lähteä salista. sydämestä. kiitokset, istunto päättyy.